Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Pyytäisin teitä ystävällisesti istuutumaan. Uh, Avaan Regi-valiokunnan kokouksen. Tänään meillä on erittäin tärkeä valiokunnan esityslista käsiteltävänä. Olemme jo 10 minuuttia jäljessä aikataulusta, joten voimme varmaankin aloittaa. Aloitamme esityslistan hyväksymisellä. Kohta yksi. Voimmeko hyväksyä esityslista luonnoksen? Onko siihen huomioita? Herra Van Nistelrooy. Peculiar uh, that, that, that. Ei mitään sen kummempaa, mutta ihmettelen vaan, että kai, Katainen tulee vasta äänestyksen jälkeen. No? No, kiitoksia. <laughs> Hyväksyn tämän kommenttina. Me itse asiassa, itse asiassa kutsuimme herra Kataisen jo helmikuun kokoukseen. Hän ei päässyt silloin valiokuntamme kokoukseen, joten hän tulee tämän päivän kokoukseen ja valitettavasti meillä on tämä äänestys ennen hänen kanssaan käytävää keskustelua, samoin kuin Euroopan investointipankin varapääjohtajan kanssa käytävää keskustelua, mutta joka tapauksessa tästä keskustelusta tulee varmastikin hyvin mielenkiintoinen ja hyödyllinen jopa vasta äänestyksen jälkeenkin. Onko muita kommentteja tai vastalauseita esityslistan osalta? En näe niitä, joten esityslistamme on hyväksytty. Toisena kohtana esityslistallamme on pöytäkirjan hyväksyminen 26. helmikuuta 2015 järjestetystä kokouksesta. Pöytäkirja on siellä kokousasiakirjojen joukossa. Ehdotan, että niin kuin yleensäkin, jos mitään vastalauseita ja huomioita ei tule ennen kokouksen loppua, niin pöytäkirja on hyväksytty. Sopiiko tämä teille? Hyvä. Ja kolmantena kohtana löytyvät puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on vain kolme ilmoitusasiaa, kaksi niistä hyvin teknisiä luonteeltaan ja kolmas tiedollinen. Ensimmäinen on se, että muistuttaisin teille, että meillä on äänestys tänään kello 10 lähtien, joten varmistakaa, että teillä on äänestyskorttinne siellä edessänne, koska varmasti meidän täytyy joitakin äänestyksiä tarkastaa myös koneellisesti. Ihan vain muistutuksena teille tästä äänestyskortista. Toinen ilmoitusasiani on torstain iltapäivä kokouksiin liittyvä rekivaliokunnassa. Valitettavasti tänä vuonna meillä on useita rekivaliokunnan torstai-iltapäiväkokouksia. Vilpittömästi sanottuna, kun ehdotin aikataulua Regi-valiokunnan kokouksille tälle vuodelle. Odotin, että te reagoisitte. Kukaan ei kuitenkaan reagoinut millään tavalla. Joten meillä on nyt nämä torstai-kokoukset. Tämän jälkeen meillä on vielä kolme torstaita jäljellä syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa. Joka tapauksessa Nämä ovat regivaliokunnan kokouksia. Me emme voi torstai-iltapäivää puhdistaa kokouksesta, vaan meidän täytyy saada valiokunnan asiat hoidettua. Joten todella pyytäisin teitä järjestämään matkanne ajatellen regivaliokunnan kokouskalenteria. Omalta puoleltani lupaan, että yritämme järjestää asiat reilulla tavalla ajattelen näiden kokousten esityslistoja. Niin, että eri ryhmien, eri toimijoiden mietintöjä esitellään torstai-iltapäivisin, koska tiedän, että tämä iltapäiväosio on se hankalampi kokouksissamme. Jo kerran yritimme tätä, se nyt ei ollut kovinkaan menestyksekästä, yritimme muuttaa viime hetkellä esityslistaa, mutta yritämme torstai-iltapäivän esityslistan järjestää niin, että kaikki poliittiset ryhmät ovat aamukokouksissa ja iltapäiväkokouksissa läsnä. Ja jatkaakseni vielä näiden kanssa, niin ensi vuonna sihteeristö tulee painostamaan tässä vähän parempaa diiliä regivaliokunnan aikataululle, koska joillakin valiokunnilla ei ole niin paljon torstaikokouksia. Yritämme tehdä parhaamme. Kiitos todellakin. Minä ajattelin, että tämä vasta myöhemmin muuttui. Minä en huomannut, että nyt näin usein on torstaisin näitä kokouksia, mutta, mutta kun tiedät tämän aikaisemmin, niin antakaapa tästä jokin että olisimme totta kai protestoineet tätä vastaan. Täytyy sanoa, että parlamentin ja valiokunnan työ on totta kai hyvin tärkeää, mutta työ vaalipiirissä on myös tärkeää. Meillä on muutenkin vain eh, perjantai- ja lauantai vaalipiirityötä varten. Ja vain äh, harvat pääsivät lähtemään kello 19 jälkeen eh, lentokoneelta täältä jonnekin ehkä jonnekin Alankomaihin Belgiaan, ehkä vielä Ranskaan, mutta Espanjaan, Portugalin, jopa Saksaan se ei enää onnistu. Ja tästä syystä minä pyytäisin, se ei aina varmaan ole mahdollista, että jokainen esittelijä on paikalla, että sitten joku muu ryhmän jäsen on sitten esittelijän sijasta puhumassa. En usko, että näin tulee tapahtumaan usein, mutta jos tällainen keskustelu on käytävä näin vaikeana ajankohtana, silloin on selvää, että, että ryhmä voi järjestää myöskin jonkun muun esittelemään asian. Thank you. Thank you. I understand you. Kiitoksia. Ymmärrän huomionne. Meillä on kokemusta edellisestä kokouksestamme jo. Tämä torstai-iltapäivä kokousten tilanne kenties on hyvä syy löytää lisää joustoa siinä suhteessa, että hyväksytään esittelijöiden sijaiset puhumaan tänne. Kiitokset. Sain viestinne, ymmärrän sen. Ja minun täytyy sanoa, että on aivan äärimmäisen hankala myös palata lentokoneella täältä takaisin Bulgaariaan. Minun täytyy aina perjantai aamuisin palata ja siinähän menee sitten koko perjantai päivä. Mutta tilanne on nyt tällä tavalla meidän kokoustemme suhteen. Ja meidän täytyy tämän vuoksi hyväksyä tilanne ja, ja suunnitella ö, kalenterimme ja matkajärjestelymme sen mukaisesti ja yrittää löytää ö, varajäseniä kenties joitakin kokouksia varten ja löytää joustoa ja varmistaa se, että täytämme tehtävämme täällä reikivaliokunnassa. Yritämme ensi vuodelle tehdä parhaamme. Sitten kolmas puheenjohtajan ilmoitus on seuraava. Haluaisin kertoa teille, että viime viikolla johdin Reki-valiokunnan valtuuskuntaa Alankomaihin. Se oli ensimmäinen valiokuntamme valtuuskuntamatka nykyisellä vaalikaudella. Muut jäsenet olivat valtuuskunnalla Vifrida, Maje, Novakov, Eh, Rodriguez ja Pyraki. Ja myös Van Nistelrooy oli mukana ja haluaisin kiittää häntä eri toten siitä panoksesta, jonka hänen yksikkönsä antoi tälle vierailuohjelmalle eri vierailukohteiden valmistelussa. Ja täytyy sanoa, että olin hyvin vaikuttunut Alankomaissa järjestetystä kokouksesta. Mm, isännöinti oli erittäin hyvä ja meillä oli hyviä, mielenkiintoisia ja hyödyllisiä kokouksia. Ja tämä oli yksi niistä hyvistä esimerkkeistä siitä, millä tavalla aluekehitysrahaston vaikutus saa aikaiseksi kasvua, työpaikkoja ja tuo kehitystä myös paikallistalouteen ja auttaa pk-yrityksiä kehittymään. Erittäin tärkeässä osassa valtuuskuntamatkallamme oli olla mukana erittäin hyvässä kumppanuussuhteessa hallin, hallituksen, paikallisviranomaisten, liike-elämän toimijoiden ja tieteellisten akateemisten instituutioiden kanssa. Ja tämä takaa hyvän kasvun kaikille hankkeille, jotka meille esiteltiin. Joten kiitän lämpimästi teitä, herra Van Nistelrooy. Ja kiitokset kaikille kollegoille, jotka olivat mukana valtuuskunnassamme. Me tulemme lähettämään kiitoksemme kaikille isännillemme ja yrityksille ja järjestöille, joita tapasimme valtuuskuntamatkamme aikana Alankomaissa. Ensimmäinen valtuuskuntamatkamme oli siis erittäin menestyksekäs ja keskustelemme sitten myöhemmin tulevista tämän vuoden matkoista. Kiitoksia. Sitten seuraava kohta meidän esityslistalla. Kyseessä on keskustelu kohesiopolitiikasta ja Eurooppa 2020 strategian uudelleen tarkastelusta. Esittelijänämme tässä on herra Ruas, hän on paikalla. Myös varjoesittelijöitä on samoin kuin Euroopan komission edustajat. Herra Marcel Haak ja Albanan Dembas pääsihteeristöstä herra John Walls DG Regiosta. Oliko tämä näin? Selvä, hyvä. Joten aloitamme tämän keskustelun. Herra Ruas, olkaa hyvä. Obrigado, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Sallikaa minun ensin alussa äh, viitata tässä kaksoisrooliini. Olin 24 vuoden ajan kapa komitean puheenjohtajana Portugalissa. Ja minä, minulla on ollut paljon vastuuta näistä kysymyksistä. Ja olen nyt tämän parlamentin valiokunnan jäsen. Ja minusta tuli esittelijä tähän mietintöön, kun käydään keskustelua Eurooppa 2020 strategian uudelleen tarkastelusta. En, joten tässä nyt ensimmäisessä keskustelussamme tästä aiheesta haluaisin ilmaista, miten valmis olen tekemään yhteistyötä kanssanne niin, että tulevien viikkojen aikana, jos teistä vaikuttaa tarpeelliselta, voimme käydä yhä syvällisempää keskustelua tästä aiheesta kahdenvälisten keskustelujen muodollisten tai epämuodollisten kokousten kautta. Haluaisin myös korostaa tässä vaiheessa sitä, että oma tavoitteeni on tehdä tässä oma mietintö kohesiopolitiikasta Euroopan 2020 strategian uudelleen tarkastelusta. Toivon, että tämä on tällainen evolutiivinen ja kaiken kattava ja että mahdollisimman hyvällä tavalla se voi toimia sillä tavalla, että Euroopan unionista voi tulla aina vain vahvempi, oikeudenmukaisempi, tasapainoisempi. Ja haluaisin hieman tästä itse kontekstissakin puhua mietinnön suhteen. Kuten varmasti tiedättekin, neuvosto ja komissio ovat jo tehneet ja julkistaneet työtä näistä näiden asioiden osalta, eli Eurooppa 2020 strategian uudelleen tarkastelun osalta. Alun perin tämä piti esitellä tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Alueiden komitea myös oma valiokuntansa kautta ja TSK samoin ovat omat lausuntonsa tuottaneet tähän asiaan. Ja talous- ja sosiaalikomitea tässä kuussa keskustelee tästä asiasta. 5. maaliskuuta komissio aloitti julkisen kuulemisen tästä uudelleen tarkastelusta ja tämän kuun kuluessa tämä kuuleminen, kuulemisasiakirjat on julkaistu. Tässä kuulemistilaisuudessa käsiteltiin Euroopan 2020 strategian uudelleen ja tulokset esitellään tämän vuoden loppupuolella komission työohjelman mukaisesti, mutta koska komission varapuheenjohtaja Katainen viime helmikuussa sanoi, että miksi tämä ei tapahtunut vielä tässä puolen, ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Hän sanoi, että vielä tarvittiin lisäpohdintoja, jotta voitaisiin kaikki prioriteetit ottaa huomioon. Ja Euroopan parlamentti regivaliokunnan kautta aloittaa keskustelun tästä aiheesta. Ja tässä mielessä minä haluaisin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, otan esille viisi avainajatusta keskustelua varten, niin että voitte sitten omat analyysinne ja omat kysymyksenne esittää tästä tärkeästä aiheesta. Ensinnäkin on äärimmäisen tärkeää korostaa sitä keskeistä roolia, joka kohesiopolitiikalla on Eurooppa 2020-strategian konkreettisten tavoitteiden saavuttamisessa. Toinen ajatus liittyy siihen, että Euroopan eh, strategisten investointirahasto, rahasto sen täytyy olla sellainen, joka täydentää ja auttaa kohesiopolitiikkaa ja tuo investointeja. Kolmas ajatus on se, että strategia 2020, sitä täytyy kehittää monitason, monien tason pohjalta ja sen kumppanuudessa eri toimijoiden kanssa. Haluaisin tässä korostaa sitä, että meillä täytyy olla tällainen kaksinainen lähestymistapa, että ylhäältä alaspäin, alhaalta ylöspäin. Se täytyy olla myös monitasoinen esimerkiksi hallinnon tasolla jäsenvaltioissa. Millä tavalla voidaan minimisoida investointien riskit niin, että riskit eivät kaadu kokonaan hallinnon alimmalle tasolle. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Meillä täytyy olla yksinkertaistamista ja täytyy pystyä myös vahvistamaan hallinnollista kapasiteettia. Neljäs ajatus sitten on eh, Eurooppa 2020 strategian alueellinen keskittyminen niin, että täytyy räätälöidä näitä tavoitteita jokaiselle alueelle, niin että jokaisella alueella on omat tavoitteensa. Tiettyä joustoa täytyy ottaa mukaan täytäntöönpanoon esimerkiksi sillä tavalla, että otetaan eh, laadulliset analyysit ja arviot mukaan. Eri alueilla on erilaiset kokemukset, erilaiset tarpeet ja näin ollen niillä on myös omat erityispiirteensä. Tässä mielessä haluaisin vielä korostaa sitä, että kun meillä on tämä monen tason lähestymistapa, se on sellainen, jota varmasti Eurooppa 2020 strategian osalta paikalliset viranomaiset ja muut toimijat arvostavat. Olen aivan varma siitä, että tällä tavalla voidaan saada positiivinen panos tähän täytäntöönpanoon. Ja sitten viimeinen ajatus meidän täytyy ajatella nykyistä rakennusrahastojen ohjelmakautta ja sen ensimmäisiä kokemuksia. Meidän täytyy keskustella Euroopan unionin pitkän aikavälin strategiasta ja rakennerahastojen pitkän ajan strategiasta 2014-2020 rahoituskaudella ja 2020 pitäisi hyvin vahvasti arvioida menneitä tapahtumia. Toivotan, että silloin tämä monitasoinen hallinto on tuottanut tulosta. 2019 lähtien meillä on uusi komissio, uusi parlamentti, ja silloin täytyy arvioida uudelleen nykyistä Eurooppa 2020 strategiaa, ja silloin toimielimillä on myös velvollisuus lanseerata uusi strategia unioniamme varten ja sitä varten tietysti tarvittava lainsäädäntökehys. Lopuksi puheenjohtaja haluaisi vielä muistuttaa aikataulusta, joka liittyy tähän asiaan. 17. kesäkuuta meillä on toinen e, keskustelu ja arvo, sit, silloin keskustelemme luonnoksesta. E, heinäkuussa on e, määräaikatarkistuksille ja 17. Me, 17. syyskuuta meillä on äänestys täällä rekivaliokunnassa – ja hyvä puheenjohtaja, nyt odotan teidän kommentteja ja näkemyksiä. Kiitos. Thank you very much. Now I'll... Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Ruva Grell, olkaa hyvä. Niin paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Kiitos kuuluu myöskin teille, että ensimmäisessä varjoesittelijöiden kokouksessa saimme jo keskusteltua tästä asiasta. Muutamia huomioita. Siis lähestymistapa sinänsä on erinomainen ja nämä esittelijän esille ottamat asiat todellakin kannattaa ottaa käsittelyyn. Olen myöskin sitä mieltä, että mitä tulee 2020-strategian tavoitteisiin, niin ne pitää linkittää läheisesti kohesiopolitiikkaan, sillä oikeastaanhan kohesiopolitiikka on se väline, jonka avulla tämä strategia pannaan täytäntöön. Ja jos jäsenvaltiot ja alueet tukevat näitä tavoitteita, niin silloin heidän täytyy käyttää myöskin kohesiopolitiikkaa järkevästi hyväksi. Siitähän tässä on kyse. Tuen myöskin sitä, mitä esittelijä sanoi kumppanuusperiaatteeseen liittyen. Parlamenttihan on ajanut parempaa kumppanuusperiaatetta, mutta tiedän, että jo tässä vaiheessa on käynyt ilmi, että kaikki ei ole toteutunut suunnitelmien mukaisesti – ja ei tietenkään ole järkevää todeta jälkeenpäin, että koko homma olisi keskeytettävä ja muovattava kumppanuusperiaate uuteen uskoon, mutta kyllä meidän pitäisi varmaankin sanoa, että me emme voi hyväksyä tällaista, vaan että tulevaa kohesiopolitiikkaa silmällä pitää korjauksia tarvitaan, eli seuraavalla tukikaudella järjestelmä pitäisi toimia paremmin. Tietenkin nämä alueelliset tavoitteet ovat erittäin tärkeitä, mutta meidän täytyy olla hyvinkin tarkkana. Pyydänkin esittelijää mietinnössä muotoilemaan asian oikealla tavalla, sillä meidän tulee välttyä siltä, että kun puhutaan eurooppalaisista tavoitteista, että siihen ympätään vielä kansalliset ja alueelliset tavoitteet ja politiikat ja kaikkea pitää vielä valvoa ja se johtaa melkoiseen byrokratiaan ja me olemme aina peräänkuuluttaneet byrokratian leikkaamista ja tällainen uuden tavoitetason lisääminen saattaisi johtaa siihen, että kuntien ja alueiden näkökulmasta katsottuna tilanne heikennisi ja tuskinpa esittelijä tähän pyrkii. Olen iloinen siitä, että myöskin aikataulutus tuli tässä esille ja tarkoituksena olisi valmistella seuraavaa tukikautta, mutta ihan lyhyesti siihen liittyen vielä seuraavaa. Viime lainsäädäntökaudella vuonna 2010 aloitimme keskustelut vuor- viidennestä kaudesta työt etenivät ja joulukuussa 2014 asetus hyväksyttiin anteeksi, vuonna 2013 joulukuussa. Me halusimme saada ajalaan kaikki kuntoon. Me teimme läksymme, eli kolmikantaneuvotteluja käytiin sataan otteeseen, ja me voimme toimia nopeammin vain ainoastaan, jos yhteistyön neuvoston kanssa nopeutuu, tai oikeastaan jos neuvosto toimisi hiukan suht jakkaammin. Me emme ole olleet tässä jarruna. Vuonna 2017 suoritetaan kes- keskiaikavälin tarkastelu. Sitä aikaisemmin emme voi puuttua prosessiin, eli joustovaraa ei ole juurikaan tarjolla, mutta se mitä voimme tehdä, ja kokemuksesta tiedän, että näin tässä tulee käymään. Eli me voimme nyt jo ehdottaa, että keskustelisimme mahdollisista indikaattoreista, Eli meillä oli tällaisia indikaattoreita, nämä aiheuttivat aikataulullisia ongelmia, mutta jos voisimme jo nyt saada asiat siltä osin kuntoon, niin silloin meillä olisi vielä pelivaraa ajallisesti ja käyttää tämä lisäaika muihin toimiin. Eli katsotaan, mitä indikaattoreita seuraavaa kohesiopolitiikkaa silmällä pitää, pitää ylipäätään tarvitaan, jotta vuoden 2020 jälkeen kohesiopolitiikka olisi järkevällä pohjalla. Kiitoksia. Kiitokset, Rova Kreja. Ja seuraavaksi Rova Tomasic. Hän ei ole paikalla. Jatkammepa herra van Miltenburgin varjoesittelijän. Ole hyvä. Eh, het is al gezegd, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Niin kuin on sanottu, kohesiopolitiikka on erittäin tärkeä väline Eurooppa 2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Tärkeä väline on siis kyseessä, viittaan tässä innovaatiounioniin, 2020-strategian lippulava hankkeeseen ja kohesiopolitiikka voi kantaa kortensa kekoon, jotta tutkimukseen ja kehitykseen saadaan ohjattua varoja riittävässä määrin. Jos katsotaan konsultaatioprosessin tuloksia, komissiohan tämän toteutti. Siinä käsiteltiin 2020 strategiaa ja jos katsotaan näitä lukuja, niin vuonna 2013 tilanne oli sellainen, että pääsimme noin kahteen prosenttiin, eli BKT, BKTstä 2 prosenttia meni tutkimus- ja kehitys työhön, mutta tavoitteena on 3 prosenttia. Se on tärkeä tavoite, jotta me todellakin tätä kautta päästään kasvun ja sitä kautta työllisyyden vahvistamisen tielle. Sitten toinen asia, yhtä lailla tärkeä, kun puhumme koulutuksesta ja työllisyydestä, meidän täytyy katsoa, viittaan tässä sosiaalirahastoon, miten näitä varoja voitaisiin käyttää juuri henkisen pääoman kasvattamiseksi ja vahvistamiseksi. Ja miele, olisi hienoa myöskin käsitellä mietinnössä juuri PK-yrityssektorin tarpeita ja sitten energiatehokkuus myöskin. Eli näiden tekijöiden avuilla voidaan saavuttaa asetetut 2020-strategian tavoitteet. Henkilökohtaisesti voin todeta, että kyllä tämä pelikenttä on nyt oikeastaan kunnossa kohesiopolitiikan suhteen mutta me tiedämme, että pikkuhiljaa näitä ohjelmia hyväksytään. Nyt on toteutuksen vaihe kyseessä, mutta meidän täytyy varmistaa, että kun kohesiopolitiikan varoja käytetään, niin niitä pitää käyttää sillä tavalla, että niillä todellakin edesautetaan näitä mainitsemiani asioita, koska ne ovat tiiviisti linkitettynä Eurooppa 2020 strategiaan. Siinäpä kaikki omalta osaltani toivoisin, että esittelijä huomioi nämäkin kommenttini ja kyllä vakaasti luotan siihen, että näin tulee käymään. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi varjoesittelijänä puhuu Dimitrius Papadimoulis. He's not present. Mutta häntä ei näy täällä salissa. Ette halua käyttää puheenvuoroa. Selvä. Herra Roper. The floor. Otatteko puheenvuoron? Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti pranešėją, poną Rus. Aš, aš irgi kaip ir jis daugiau kaip 20 metų. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä aivan kuten esittelijäkin olemme, olen tehnyt työtä paikallisyhteisöjen kanssa. Minä olin omassa maassani kunnanhallinnossa ja minulla on näin ollen tiettyä kokemusta tältä alalta. Minä tiedän, millä tavalla kohesiopolitiikka toimii jäsenvaltioissa ja minkälaisiin ongelmiin yleensä törmätään. Tulen siis osallistumaan tässä varjoesittelijätyöhön ja Toivottavasti Eurooppa 2020 strategia ei millään tavalla vesity. Tänä päivänä Euroopan unioni ja jäsenvaltiot eivät ole tasavartaisessa asemassa kaikkialla, vaan erot ovat suuria. Jotkut ovat, joillakin menee paremmin, toisilla huonommin. Eilenhän keskustelimme liikenneongelmista Euroopassa. Saksa on ajatellut tässä minimi palkkaa. Ja kaikki tällaiset asiat aiheuttavat ongelmia jäsenvaltioissa. Ja jäsenvaltioiden täytyy tehdä kaikkensa, jotta Euroopan unionin sisällä nämä eroavaisuudet eivät olisi enää niin valtaisia. ESIR-rahasto täytyy myös hajauttaa. Se ei saa toimia keskitetysti, jotta todella voitaisi, se voisi toimia tämän kohesiopolitiikan toteuttamisen välineenä. Esittelijä tuossa totesi muun muassa, että hallinnolla, kohesiopolitiikan hallinnolla täytyy olla useita eri tasoja ja sen täytyy tulla ikään kuin luonnostaan. Minulla on kokemusta omasta maastani, Liettuasta. Sitähän pidetään yhtenä ainoana alueena, koska se on niin pieni maa. Ja näin ollen äh, keskushallinnosta tulee jonkinlainen koko alueen holhoja tässä. Ja jotta saataisiin konkreettisia tuloksia, niin täytyy toimia niin, että kaikki jäsenvaltiot panevat täytäntöön alueellista politiikkaa. Ja täytyy toimia niin, että tästä ei tule tällaista Politiikka, joka kenties joskus laitetaan täytäntöön. Tätä varten meillä täytyy olla kansallisia, alueellisia, paikallisia järjestöjä mukana ja niiden näkemykset täytyy ottaa huomioon samoin alueiden komitean näkemykset. Paikallisviranomaisten täytyy olla paremmin mukana, jos niillä on enemmän velvoitteita ja oikeuksia, niin kaikki voittavat tässä tilanteessa, koska paikallisviranomaiset ovat niitä, jotka haluavat investoida alueen tilanteen parantamiseksi. Ja kaikki yhteisöt, kaikki poliittiset puolueet oli, ovat kiinnostuneita saamaan ö, tuloksia ja tällaisessa tilanteessa on helpompi myös houkutella yksityisinvestointeja. Ja tämä taas sitten nopeuttaa alueiden kehittymistä. Paikallisviranomaisten vastuulla ovat tietyt ala, alueet. Ja asioiden ei pidä jäädä pelkästään keskushallinnon käsiin. Tätä asiaa täytyy todella vakavasti pohtia, koska aika kuluu hyvin nopeasti. 2007-2013 kaudella Liettuassa 11 prosenttia rahaston kokonaismäärästä meni aluepolitiikkaan. Kaikki loppu jäi keskushallinnon käytettäväksi, päätettäväksi, mitä sillä tehdään ja minne Lietuan alueelle varat suunnattaisiin. tämä minun mielestäni ei ole millään tavalla hyvä tilanne. Minun mielestäni todellakin täytyy ainakin ajatella, että vähintään puolet rahaston varoista täytyy suunnata paikallisviranomaisille, jotka tekevät päätökset varojen käytöstä. No, kokemuksethan eri jäsenvaltioissa ovat hyvinkin erilaisia. Ja jokaisen uuden ohjelmointikauden alussa tulee uudet säännöt. Paikallisviranomaiset ovat niitä, jotka laittavat täytäntöön nämä hankkeet ja käyttävät näitä varoja. Näin ollen paikallisviranomaisilla on myös erittäin suuri hallinnollinen taakka tämä täytyy ottaa yhtä lailla huomioon. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron kollegoille, jotka haluavat osallistua tähän keskusteluun. Onko meillä puheenvuoropyyntöjä? Herra Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Minusta meillä on hyvät puitteet nyt lähteä liikkeelle, mutta haluaisin sitä yhden kommentin. Nyt meillä on tässä tietty mahdollisuus, koska komissio on juuri esitellyt arvion vuoteen 2016. Me teemme nyt siis oma aloitteista paperia. Voimme keskittyä koko EU 2020 yleisesti. Hän nimistä, että se on hyvä. Kysely, joka on tehty, sen mukaan kaikki sidosryhmät ovat nähneet, että suunta on hyvää. Avainkysymys on kuitenkin, että meidän pitäisi nyt käyttää aikaa omien välineidemme tarkastamiseen, niiden välineiden tarkastamiseen, joita on asetuksessa, saadaanko niillä tuloksia, saadaanko niillä paremmin tuloksia kuin edellisellä kaudella. Oli Lissabonin järjestelyt ja omat säännökset. Meillä on EU 2020 ja uudet asetukset. Meillä on temaattista keskittymistä tätä rahaa ei käytetä aivan kaikkeen eurooppalaisilla varoilla. Tähdään tiettyihin tavoitteisiin ja tuloksiin näiden tavoitteiden osalta, joten indikaattorit ovat hyvin hallitsevia tässä järjestelmissä. pitäisi se käyttää nyt aikaa ja katsoa omaa järjestelmää, mitä se tuottaa. Ja jos tästä tulee liian vaikea tai sisältää byrokraattisia välineitä, silloin täytyy lähteä liikkeelle tavoitteita, joihin me pyrimme saavuttamaan EU 2020 puitteissa. Eli pitää siis käyttää aikaa, me voimme valmistautua, tämä on työtä, jota voidaan nyt tehdä täällä valiokunnassa. Me saamme tietoa, me keskustelemme, mutta meidän pitäisi olla valmiina, koska joskus tapahtuu muutoksia aluepolitiikassa, ulkopuolella nopeammin kuin täällä valiokunnassa. Should be adapted. Ja pitäisi jotenkin katsoa, mitkä ovat ne kohdat, joita pitää siis sopeuttaa tavalla tai toisella. Meidän pitäisi siis toimia näissä puitteissa, jotta saavutettaisiin tavoitteita, vai ollaanko niitä saavuttamassa? Meillä on siis enemmän aikaa. Tämä on myönteistä ajatellen keskustelua parlamentissa ja muissa valiokunnissa, talousvaliokunnassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitä käydään ensi vuonna Meillä on oma aloitteemme. Käytetäänpä aikaa, jotka ovat välttämättömiä tällaiseen uudenlaiseen järjestelyyn, jota voidaan käyttää myöhemmin. Thank you. Thank you, Mr. Van Nistelrooy. Kiitoksia, herra Van Nistelrooy. Ja rouva Kress. Bresso. Brevi osservazioni poi eh, ovviamente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi lyhykäistä kommenttia. Tietysti käymme sitten vielä keskustelua tämän mietintötekstin pohjalta, <coughs> tekstin, jonka kollega meille tulee sitten esittelemään myöhemmin. Uskoisin, että mitä tulee valmisteluihin, aivan kuten sanottiinkin jo, me tulemme keskustelemaan komission raportista Eurooppa 2020 strategian täytäntöön panosta, mutta ennen tätä keskustelua meidän täytyy saada komissiolta analyysi niistä ongelmista, joita on kriisi-aikana aikana esiintynyt. Eurooppa 2020 strategia suunniteltiin ennen talous- ja rahoituskriisiä ja nyt kun tämä strategia toimii aivan erilaisessa sosiaalisessa ja taloudellisessa kontekstissa Euroopassa, näin ollen me emme voi pelkästään kuvitella tässä normaalia, rutiininomaista puolivälitarkastelua, vaan meillä täytyy olla paljon monitahoisempi raportti jossa analysoidaan sitä, millä tavalla strategiat ovat olleet joustavia, tai kenties ne eivät ole olleet sitä, kenties ne eivät ole pystyneet sopeutumaan talouden ja yhteiskunnan reaalimuutoksiin. Minusta vaikuttaa siltä, että meidän strategiamme ovat pysyneet hyvin tiukkoina tällaisina yhtenäisinä blokkeina. Ajatukset sinällään ovat erittäin hyviä ja me tuemme niitä, mutta nämä strategiat eivät sopeudu helposti, kun ajat muuttuvat. Ja koska Eurooppa-hanke perustuu tällaisen ohjelmointiajatukseen. Meidän täytyy tarkastella sen hyviä ja huonoja puolia niin, että ohjelmointivälineet voivat sopeutua muuttuviin, muuttuvan todellisuuteen. Oh, muuten ohjelmointitoimemme tulevat epäonnistumaan. Meillähän nyt on menneisyydestä paljon <laughs> esimerkkejä taloudellisesta suunnittelusta, joka epäonnistuu. Ne ovat paperille kirjoitettuja unelmia, mutta näistä unelmista ei tule realiteettiä, koska nämä unelmat ja nämä ohjelmat eivät sovi todellisuuteen. Joten todella pyytäisin komissi- kollegoja esittämään hyvin tiukkoja kysymyksiä komissiolle. Komission täytyy pohtia hyvin syvällisesti ohjelmiensa rakenteita ja metodologioita, jotka ovat näiden suurten strategioiden takana, niin että strategiat voivat todella sopeutua todellisuuteen. Kiitoksia. Vieläkö on muita puheenvuoropyyntöjä? Rova Tomasic, olkaa hyvä. First I apologize, I'm very sorry. Pyydän anteeksi, tulin myöhässä, kun olin kalastusvaliokunnan kolmikantaneuvotteluissa. Ja nyt jatkan äidinkieltäni käyttäen. Svjetlu mitä tulee 2020 strategia, niin sen avulla haluttiin vastata EUn kohtaamiin pitkäaikaisiin haasteisiin, mutta useimmat jäsenvaltiot ovat kaukana strategian asettamista tavoitteista talouskriisi on kestänyt pitkään ja investoinnit ovat olleet pieniä ja tästäpä syystä ei ollakaan pystytty vastaamaan 2020-strategian keskeisiin tavoitteisiin, eli työllisyysasteen nostamiseen kahdesta kym, vuoteen 2020 mennessä. Mutta mitä tulee ongelmiin, ne eivät ole hävinneet, vaan jopa pahentuneet, eli 2020 strategiaa tulisi käyttää oman edistymisensä mittaamiseen ja katsoa, minkälaisia hyviä käytänteitä on olemassa. Kansalliset uudistusohjelmat, joiden tarkoituksena on päästä näiden esteiden yli kestävän ja osallistavan ja älykkään kasvun tielle niin ei tapahdu itsestään, vaan siinä tarvitaan myöskin alue- ja paikallistason toimintaa. Tämä liittyy tähän top-down lähestymistapaan, jota jäsenvaltiot käyttävät kansallisia tavoitteita esitettäessä. Eli ilmeisesti tässä ei ole voitu käyttää hyväksi riittävällä tavalla tätä monitasoisen hallinnon tarjoamia mahdollisuuksia. Eli me tarvitsisimme tällaista yhdistelmää top-down ja bottom-up lähestymistapojen osalta silloin, kun strategiatavoitteisiin pyritään. Näin alue- ja paikallistason erityispiirteet voidaan huomioida, eli ettei kaikkia tavoitteita aseteta kansallisella ja EU-tasolla. Näin voitaisiin ylittää nämä esillä olevat kansalliset ongelmat ja varmistaa, että alue- ja paikallistason viranomaisten tekemä työ kantaisi hedelmää. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Ainoalla lyhyt sananen haluan vain lisätä tähän yhden ajatuksen, joka uskoakseni on perustavanlaatuinen merkitykseltään ja hyvin tärkeää, kun me puhumme 2020. Strategia 2020 merkitsee sitä, että luodaan kasvua ja sitä kautta myös työpaikkoja. Tässä tulee olemaan kuitenkin tärkeää ja merkittävää se, että valtio, osavaltio, alue, kunta saa mahdollisuuden investoida, toteuttaa hankkeita, ottaa varoja käyttöönsä – ja investoida näihin älykkäisiin tulevaisuuteen suuntautuviin hankkeisiin. Tietysti niiden kriteerien puitteissa, jotka meillä nyt olemassa eh, Sixpackin, Twopackin ja ohjausjaksojen jälkeen olemassa, mutta en varmaan ole ainoa, joka nyt haluaa todeta tämän, että nämä osa-alueet, osavaltiot, kunnat, niillä on valtaisa ongelma kuitenkin siinä, Eh, miten ne voisivat investoida tällaisiin hankkeisiin, jotka ovat tulevaisuuteen, siis olemassa tietyt normit, jotka ovat olleet voimassa, miten se puhua näistä no-, normeista ja siitä, miten ne voivat estää investointeja ja Euroopan parlamentin, meidän täällä alukehitysvaliokunnassa, samoin kuin myöskin tämän mietinnön puitteissa meidän pitäisi puhua siitä. Tämä ajatus ei ole pelkästään lähtöisin minulta, minä vain kuulen se jatkuvasti, että jos me jätämme asiat sikseen, silloin – investoinnit, jotka tehdään julkisella taholta, eivät ole enää mahdollisia tulevaisuudessa, koska eh, julkinen taho joutuu maksamaan tämän summan kokonaisuudessaan, eikä voi monen vuoden saatossa jonkin yrityksen kautta maksaa tätä. Toisin sanoen tämä ei ole mahdollista jollekin kunnalle tai osavaltioille, joten tämä on ehkä ajatus, joka pitäisi ottaa mukaan tähän mietintöön. Meillä voi olla parasta politiikkaa, parhaat suuntaviivat, mutta jos valtio ja osavaltio ei pysty investoimaan, siitä ei ole meille mitään hyötyä. Thank you. Thank you. And... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rova Maledic. Zahvaljujem predsjedavajuća. Definitivno se slažem e, s kolegama e, da je jako teško. Kiitoksia. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa. Eli kriisin aiheutti sen, että on olemassa erilaisia ehtoja kansallisella tasolla, siksipä 2020 tavoitteisiin on aika vaikea päästä. Mutta meidän täytyy muuttaa työskentelytapaamme, lähestymistapaamme. Meidän täytyy katsoa, mitä kohesiopolitiikan tiimoilta on saatu aikaiseksi. Meidän täytyy muuttaa lähestymistapaamme edelliseen kauteen peilaten. Tällaisen politiikan kautta voidaan todellakin päästä 2020-strategiassa esitettyihin tavoitteisiin, mutta strategian tavoitteiden tarkastelu on tärkeä työ näinä aikoina. Nyt teemme sen oikeaan aikaan ja näin voimme varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä saadaan oikeat tavoitteet ja tulokset aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi herra Walsh. From the commission. Komissiosta. Is he here? No. Ettekö halua käyttää puheenvuoroa? It will not be Mr. Walsh, it will be... Eh, minä puhun ensin, eikä herra Walsh. Minä olen ilmoittanut tästä minä olen komission pääsihteeristö. No niin, kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikista näistä puheenvuoroista. Nämä ovat asioita, joita tarkastelemme valmistelessamme Eurooppa 2020 strategian uudelleen tarkasteluasiakirjoja. Ja kaikki se, mitä olen kuullut tänään, tulen viemään viestin siitä eteenpäin myös valmistelutyöryhmälle. Muutaman seikan toteaisin äskettäisistä kehityskuluista Eurooppa 2020 strategian ja sen suhteen, miten se liittyy kohesiopolitiikkaan. Jotkut näistä asioista tulivat jo esille eri puheenvuoroissa. Loppujen lopuksihan joitakin askelia on jo otettukin uudelleen tarkastelun osalta. Meillä tuli komissiolta vuosi sitten ensimmäinen asiakirja siitä, mikä tilanne on. Ja mitä on tehty ja millä tavalla on menestytty Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Täällä viitattiin jo 2014 kuulemiseen toukokuusta lokakuuhun. Ja meillä oli tässä kaksi askelta tämän jälkeen, eli varhain maaliskuussa toinen kolmatta 2015 komissio julkaisi julkisen kuulemisen tulokset. Meillä on päivitetty raportti myös strategian tämänhetkisestä tilanteesta tavoite tavoitteelta maa maalta. Me saimme yli 700 vastausta julkiseen kuulemispyyntöömme ja tärkeimmät viestit, joita jo eri puheenvuorossakin täällä korostettiin, osoittivat, että kokonaisuudessaan strategia toimii erittäin hyvin, kun ajatellaan tavoitteita työpaikkojen ja kasvun saavuttamisen osalta. Strategia vastaa niihin haasteisiin, joita Euroopan unionilla tänään on ja joita sillä tulevaisuudessa kenties on. Otsikon, otsikkojen ja tärkeimmät tavoitteet ovat edelleen tärkeitä ja ne vahvistavat toisiansa Tämä oli myös erittäin suuri tyytyväisyyden aihe eri vastauksissa. Eräs seikka, jota täytyy kuitenkin käsitellä, se tuli näissä, näissä vastauksissa esille heikkoutena strategian osalta ja samoin teidän puheenvuorossani tämä tuli esille. Eli eri toimijat täytyy ottaa paremmin mukaan, ei pelkästään paikallisia alueviranomaisia, vaan yleisesti ottaen kaikki eri toimijat, jotka ovat mukana strategian toteuttamisessa tuli sellainen tunne, että täytyy varmistaa läheisempi omistajuus tähän strategian eri toimijoiden taholta. Toinen askel sitten strategian uudelleen tarkastelussa saavutetaan tämän vuoden lopussa, jolloin komissio esittää konkreettiset ehdotuksensa strategian uudelleen tarkastelemiseksi. Maaliskuun raportti ei ollut vielä komission kanta asiakirja, vaan siinä kerrottiin, mitä kuulemisen tulokset olivat. Täällä on keskusteltu kohesiopolitiikasta ja me olemme useissa eri tiedonannoissamme korostaneet sitä, että kohesiopolitiikka on tähdellinen kanava ja tähdellinen väline Euroopasta 2020 strategian tavoitteiden saavuttamisessa ja paikallisilla alueellisilla viranomaisilla on tässä avainrooli eri toteen tässä, kun rahastovarat paremmin heijastuvat myös näihin tavoitteisiin. Meidän täytyy analyyseissamme uudelleen tarkastelussa ottaa huomioon vahvasti se, että nyt on huomattu merkittävää eroavaisuuksien kasvua, ei pelkästään eri jäsenvaltioiden välillä, vaan joskus myös yksittäisten jäsenvaltioiden sisälläkin Osittain tämä johtuu kriisistä, sen vaikutuksista. Tässä on tullut jäsenvaltioiden välillä jopa alueiden välisiä eroavaisuuksia, ei pelkästään jäsenvaltioiden välisiä. Minä voisin nyt lopettaa tähän ja kenties on Walsh voisi vielä sitten täydentää minun puheenvuoroani. Kiitos. Or Mr. Walsh. Herra Walsh, pyytäisin, että puhuisitte hyvin lyhykästi. Annan teille kuitenkin puheenvuoron. Madam Chair, thank puheenjohtaja, kiitos. Vain muutama lisäsana ha, hahmotama, esitteli ja esitteli, näyttäisi olevan hyvin kattava ja hyvä lähtökohta työlle. Pidän erittäin hyvänä valiokunnan panosta tässä asiassa. Ja monet avainelementit, jotka liittyvät uudistetun kohdallisuuspolitiikkaan, ovat saaneet paljon vaikutusta Euroopan 2020 strategiasta. Olisi mainita kaksi tai kolme näistä elementeistä, joita komissio tutkii ja katsoo, miten nämä vahvistetut elementit uudistuksessa on vedetty mukaan tähän koko politiikkaan ja tuli myöskin puhumaan myöhemmin siitä, mitä ovat sitten tulokset neuvotteluissa, jotka liittyvät näihin kysymyksiin, mutta on nostettu se, että kohesiopolitiikka todellakin on tietynlainen koekenttä moninkerrokselle hallinnoinnille, kumppanuuden periaatteelle. Sitä on vahvistettu käytännön säännöillä ja me olemme käynnistäneet yhteisessä hallinnossa valtioiden kanssa ja myöskin alueellisten ja paikallisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa eh, toimintaa, jossa pyritään saavuttamaan politiikan tavoitteita, jotka ovat voimakkaammin keskitettyjä mitä tulee tähän tematisen keskittymiseen, meillä on sen lisäksi olemassa myös voimakkaampaa tulossuuntautuneisuutta. Alueiden ja jäsenvaltioiden kanssa me pyrimme asettamaan alueellisia, kansallisia tavoitteita politiikalle ja ohjelmat, niin on saadaan raportointia tästä vuoden 2014 vuoteen 2020 ohjelmajaksossa. Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska tässä voidaan nähdä, miten voidaan poistaa aukkoja, jotka liittyvät näihin päätavoitteisiin. Joten lopetaisin tähän. Me olemme totta kai avoimia suht sille, että voimme herättää yhteistyötä esittelijän ja valiokunnan kanssa. Mr. Ruhl, kiitokset teille herra Walsh. Ja haluatteko herra Ruus käyttää vielä lopupuheenvuoron? Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä puheenvuoroista ja sanoa, että että näistä puheenvuoroista sain joitakin erittäin hyviä ajatuksia ja sanoisin, että on välttämätöntä myös antaa enemmän valtaa, toimintavaltaa tässä alueellisille ja paikallisille tasoille. Ja monestihan nämä paikalliset aluetasot tekevät enemmän investointeja kuin itse keskustaso. perussuuntaviivana Euroopan unionissa on se, että ohjelmoinnin täytyy vastata myös realiteetteihin. Ja haluaisin vain yksinkertaista todeta nyt vielä sen, että mielestäni rakennerahastojen ei pitäisi palvella pelkästään talouden hyväksi, vaan myös ihmisten hyväksi. Ja toivoisin, että todellakin meillä olisi tällainen rakentava lähestymistapa ja rakentava yhteistyö. Meillä on nyt oma aloite mietintö aiheesta, joka on ideologisesti hyvä, sellainen, josta on paljon näkemyksiä, mutta me varmasti löydämme kyllä yhteisen nimittäjän tähän. Kiitos. Kiitoksia. Mainitsittekin jo aikataulun alkupuheenvuorossanne tulevaisuuden keskusteluja ja äänestyksiä varten. Eli siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme, eli äänestyksiin. Haluaisin muistuttaa teille, mahdollisista siis eri poliittisten ryhmien äänimääristä. Olen iloinen siitä, että meillä on poliittisilta ryhmiltä tällainen esitys nyt, täysjäsenet ja varajäsenet myöskin. Minä vain muistuttaisin teille, että vaikka täällä nyt on niin paljon jäseniä paikalla, niin vain 12 maksimissaan ääniä EPPstä ja 11 STstä. Äh, 13 ja 12 korjaa puheenjohtaja. 13 EPPltä, 12 STltä. 12 siis sosialisteilta ja demokraateilta. Koska teillä on yksi edustaja enemmän täällä salissa nyt. Ihan vain huomiona. Maybe more. Um, okay. So, ehkäpä enemmänkin. No niin, aloitamme äänestyksemme nyt kohdasta viisi. Eli vihreän kasvuun liittyvät mahdollisuudet TK-yrityksille. Esittelijänä on herra Dan Nika. Voimmeko aloittaa äänestyksen? Hyvä, kiitos. Aloitamme tarkistuksessa kahdeksan ja tässä on suullisen tarkistuksen pyyntö esittelijältä. Vastustaako joku? Ei. Vastustaako kukaan esittelijän suullista tarkistusesitystä? Haluatteko sanoa jotain? Form, so ah. Sehän on mustavalkoisella kaikilla on tämä tiedossa. Selvä. Nyt siis äänestämme tarkistus kahdeksan suullisen tarkistuksen kerran puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä, hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Kompromissi yksi siis puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kymmenen Siis kompromissi 10. Kyllä vain. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 3. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19. Ah, puheenjohtajakorja, tarkistus 19. Tarkistus 19 seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää Ah, puheenjohtaja pahoittelee. Kyllä vain. Tähän on suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Kiitos. Selvä. Äänestämme nyt tarkistuksesta 19 suullisen tarkistuksen kerran puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kiitoksia. Kiitoksia huomiostanne. Seuraavaksi tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavaksi kompromissi neljä. Äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi yhdeksän. Siis kompromissi yhdeksän. Kyllä vain, kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymmekin sitten loppuäänestykseen. Ja pyydän teitä äänestämään koneellisesti. Äänestys päättyy. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 34 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Kaksi, kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Mietintö hyväksy. Kiitoksia ja seuraavaksi meillä on... Ah, herra Van Nistelrooy, haluatteko sanoa jotain tähän? Yes, please. Kyllä. Ihan lyhyesti muutama kommentti. Meillä oli käytössä erityismenetelmä. Aika oli kortilla työtä tehtäessä ja työkieli oli vain ainoastaan englanti. paljon tukea saatiin näiden kompromissien taakse, jota 18 kappaletta varjoesittelijät olivat tässä mukana. Tarkoituksena oli löytää tällainen yhtenäinen kanta tähän uuteen rahoitusvälineeseen liittyen. Ja oikeastaan me olemme ensimmäinen valiokunta, joka tästä äänestää. Budjetti sekä Ekon valiokunta käsittelevät paraikaa Bulmanin ja Fernandesin mietintöjä. Ja sanottakoon, että keskeisimpien asioiden osalta me olemme työmme jo tehneet. Jotkut asiat eivät vielä löydy kompromissitarkistuksesta, mutta eiköhän ne sieltä jostain välistä vielä tänne saada. Toinen asia. Kuten sanottu, aika ei ole hirveästi käytettävissä ja se taas tarkoittaa sitä, että yksi ehdotuksistani. että me huomioisimme myöskin tämän suoritusvarauman, eli että voisimme tästä asiasta keskustella, mutta mielestäni tätä keskustelua ei ole riittävän syvällisesti käyneet. Minä tein yhdessä kollega Kreelin kanssa ehdotuksen tähän liittyen ensimmäisessä varjoesittelyiden kokouksessa. Todellakin sanottiin, että kohesiopolitiikassa ei pidä puuttua kansallisiin määriin, koska kyse on kansallisesta toimivallasta. Siihen ei pidä puuttua laisinkaan, eli asiaa ei tulisi käsitellä, mutta siltä pohjalta muovasin kompromissitekstin ja siinä toivon, että komissio tarkastelee kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia ja tästä suullisesta tarkistuksesta tämä ehdotukseni löytyy. Ja viime päivien aikana minulle tarjotut mahdollisuus keskustella esit- varjoesittelyiden kanssa. He saavat tekstini käyttöön. He voivat nyt siihen paneutua ja on sanottu, että on hyvä aktiivisemmin toimia valiokuntamme puolelta ja mahdollisuuksien rajoissa panostaa tähän suoritusvaraumaan. Ja tarkastella sitä, että mitä tälle välineelle voitaisiin tehdä. Sanottakoon, että aluekehitysvaliokuntana niin me emme olleet kovinkaan tyytyväisiä tähän suoritusvaraumaan. Sanottiin, että varsinaista ohjelmista sinne ohjataan rahaa, mutta mehän halusimme, että me tarkastelemme mahdollisuuksien rajoissa sitä, miten jatkossa tätä suoritusvaravaa voitaisiin käyttää. Hyviä asioita todellakin tehdään kohesiopolitiikan avulla. Meillä on EAKR, me kävimme näissä teknologiapuistoissa. Ne ovat hienosti rakennettuja. Niihin on investoitu rahaa, mutta sitten kuusi vuotta myöhemmin niin ne ovat olisi tyhjillään, sillä yritykset eivät saa pankilta luottoa todelliseen toimintaan, eivätkä voi vuokrata näitä tiloja käyttöönsä. Tämä uusi rahoitusvaline antaa mahdollisuuden äh, hajauttaa tämän riskin pidemmälle ajalle, 10-20 vuodelle, ja se voisi olla omiaan innoittamaan investointihalukkuutta reaalitalouteen. Mutta meidän täytyy huomioida tietenkin, mitä kriisi on tunnut tullessaan, mitä pitäisi nyt tehdä. Nyt minä ehdotan sitä, että No, kerron asiasta enemmän, kunhan pääsemme siihen varsinaiseen äänestyskohtaan. Me voimme äänestää siitä, että tämä ajatus löytyy johdantosan kappaleesta, mutta ei itse ponsiosasta. Tällainen ehdotus minulla on, eli että tämä keskeinen ajatus löytyisi tästä tekstistä. Herää kysymys, pitääkö tämä asia hoitaa nyt? No ei välttämättä, mutta jos tällaista viestiä ei nyt välitetä, näin kuitenkin aikaisemminkin tehtiin. Muistan, että silloin kun puhuttiin tästä alueellisesta ulottuvuudesta, silloin valiokuntamme esitti ajatuksia ja myöhemmin komissio sitten esitti tämän asian synergioiden osalta. Mm, me esitimme parlamentin tekstin ja neuvosto sen hyväksyi, joten miksi emme voisi nytkin esittää oman ehdotuksemme esimerkiksi tämän ajatuksen, joka löytyy tästä suullisesta tarkistuksesta. Ja minä todellakin toivon, että te tuette tätä minun toivomustani. Kiitoksia. Tension. Kiitoksia tästä keskustelun laajentumisesta. No niin, aloitamme äänestyksen. Ja äänestys alkaa äänestyksellä Euroopan strategisten investointien rahastosta, herra Van Nistelrooyn mietinnöstä, lausunnosta kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 105. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 10. 110. Kahdessa osassa ensimmäinen osa Äänestämme vain ensimmäistä osasta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 102, toinen osa. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi kolmas osa tarkistuksen, tarkistuksesta 102. Puolesta Anteeksi, mitä sanoittekaan? Okay, what is what they report is that uh, we have changes and the meillä on muutoksia ja muutokset lähetettiin poliittisille ryhmille eilen, kenties myöhään illalla eilen, hyvin myöhään illalla. Joten meillä on tämä muutos Haluatteko hieman konsultointiaikaa poliittisten ryhmien sisällä? Tähän kuuluu kolmasosa. Because Voisitko kertoa, mistä äänestämme? Luulin, että meillä on päivitetty luettelo edessämme. Ah, siis tämä on kolmas osa tarkistusta 102. Kohtaan kolme. Tämä lähetettiin myöhään illalla eilen teille. Joten palaamme äänestämään tästä tarkistuksen 102 kolmannesta osasta äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 131. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 132. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 135. Tarkistus 135. Ääni puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi kuusi. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten tarkistus 150. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 154. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 7, ensimmäinen osa. Meillä on tässä kol- äänestys kahdessa osassa, kolmessa osassa. Kahdessa osassa, korja puheenjohtaja, siis kahdessa osassa. Kompromissi seitsemän, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. hyväksyt. Toinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten Tarkistus 156. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Pyydän teitä äänestämään. Äänestys päättyy. Joo, kaksi liikaa sosiaalit, ja demokraatteja äänestää. Äänestetään uudelleen tästä, eli edellinen äänestys päätetään. Ja muistuttaisin teille vielä, että meillä on varajäseniä myös täällä salissa. Pyydän, että ette äänestä. Laskekaa oman ryhmänne äänimäärä. Tarkistamme nyt tarkistuksen 156 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. seitsemän annettua ääntä yhdeksäntoista puolesta kahdeksantoista vastaan. Tarkistus hyväksyttiin. Tarkistus 157 puolesta. Puolesta 157 vastaan. Tyhjä. Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistetaan tämä äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Ja sama tulos 20 puolesta 19 vastaan. Tarkistus hyväksyttiin. Seuraavaksi tarkistus 158 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Selvästi hylätty tällä kertaa. Sitten tarkistus 14, oliko näin? Kyllä. Mistä se nyt on? Tästä se löytyi. Kiitoksia, kiitoksia. Puolesta. Tyhjä. Puheenjohtaja korjaa. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäneljä puolesta 15 vastaan. Tarkistus hyväksyttiin. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen, 100, äh, tarkistukseen 15 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 165 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 66 raukeaa. Tarkistus 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17. Puolesta. Vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Tarkistus 17. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kaksi puolesta, 17 vastaan. Äänestys hyväksyttiin. Seuraavaksi kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 9. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ei, vaan tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta vastaan. Tyhjää. hyväksyttä, Tarkistus 31. Ah, se raukeaa, koska tarkistus 86 hylättiin. tarkistus 36 raukea, koska tarkistus 89 hylättiin. Näin ollen siirrymme kompromissiin 12. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 14. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 55, onko näin? Kyllä. 55 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistus 55 koneellisesti äänestys alkaa. Äänestäkää nyt. Äänestys päättyy. Tuloksena on 24 puolesta 15 vastaan, joten tarkistus hyväksyttiin. Seuraavaksi tarkistus 59. 59 äänet puolesta vastaan Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 66 Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 70. Puolesta Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistus 70. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdeksäntoista puolesta 20 vastaan. Tarkistus on hylätty. Seuraavaksi tarkistus 71. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 72. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi 73 tarkistus. Haluatteko tarkistaa edellisen? Uh, Haluaisin puhua tarkistuksesta 75. 73. Olemme vasta 73 menossa. Ensin hoidetaan sen ja sitten menemme 75. Eli tarkistus 73. Tähän on suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, kiitos. Äänestämme nyt äänet puolesta 73. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi meillä on tarkistus 74. Eli 74. Ah, pahoittelen siirrymmekin tarkistukseen 75. Meillä on tässä suullisen tarkistuksen pyyntö. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Uh, uh, Ymmärrän kyllä, mitä esittelijä alkuun totesi, mutta tämä aiheuttaa kyllä ongelmia, sillä tämä varauma löytyy kohesiopolitiikan kansallisesta osiosta, niin aika on nyt kortilla. Aika on rahaa ja pyytäisin, että esittelijä hyväksyy suullisen tarkistuksen suulliseen tarkistukseen. Ja jos sopii, niin lue tämän yksinkertaisen ehdotuksen, niin pyytää komissiota tarjoamaan budjettiviranomaisille viranomaisille MFFn väliaikaistarkastelussa tietoa siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia varojen uudelleen ohjaamiseksi on olemassa ohjelmista paitsi Horisontti 2020 ja verkkojen Euroopasta. Mielestäni tämä kertoo kaiken ja menee samaan suuntaan, mutta ei aiheuta sellaisia ongelmia, joita voisi syntyä, eli kohesiopolitiikan varojen leikkaamista. Toivottavasti komissio voi hyväksyä tämän. Okay, we have actually two oral No niin, meillä on nyt siis kaksi suullista tarkistusta. Ja pyydän teiltä hieman kärsivällisyyttä niin, että näemme, hyväksyykö herra von Nisteroi tämän lisäyksen tarkistuksensa. You want to say anything? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Just tell Mr. Van Nistelrooy to answer. Yes. God, God is. Team. minä sain juuri tämän tekstin. Rehellisesti sanottuna tämä on hyvin avoin lähestymistapa, jossa on kaikki mahdollisuudet puolivälin tarkastelun puitteissa liittyen siihen, mitä nyt tapahtuu takuuden osalta, horisontti ja verkkojen Euroopan osalta. On vahinkoita tässä tekstissä ei mainita erityisemmin tätä suoritustoimintaa, mitä kysyn Rova Kreeliltä. Ajatellen keskustelua, joka tullaan käymään, niin siinä ovat nämä kaikkia vaihtoehdot olemassa. Silloin me ehdottomasti sisällytämme in this key debate. suorituksen tähän avainkeskusteluun. komissio on joutu antamaan meille tästä paperia, mutta me haluamme, että tämä sisällytetään siihen. Tällä ei suljeta suoritusta pois tästä? Me emme jätä tätä ulkopuolelle, koska sanomme, että tarjo- komissio tarjoaa meille jotain ja me odotamme, että kysymys ei ole pelkästään Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa-hankkeesta, jotka rahoittavat esiriä, vaan komission täytyy arvioida kaikki, mitä voidaan tehdä. The most happy. Esittelijä ei nyt ole varmaankaan kaikkein onnellisin mies täällä tänään hän näkee, että hän voi tuoda ajatuksensa uudestaan esille. Ja tämä olisi erinomainen ehdotus, että jos päästään täysin kompromissilinjaan, niin silloin tämä voitaisiin hyväksyä. Kiitoksia. On äärimmäisen tärkeää pitää kiinni kompromissin linjoista koska meillä on vielä mahdollisuus keskustella uudelleen tästä asiasta komission kanssa, kun komissio esittää meille kaiken vaihtoehtojen tarkastelun mukaan lukien toimintavarauksen. Onko näin? Just so... I'm sorry. We now have... No niin. Nyt meillä on siis yksi suullinen tarkistus. Ja te hyväksytte sen. Ja Rova Fana halusi käyttää puheenvuoron. Exactly this. Saisimmeko tekstin mustavalkoiselle, mustavalkoisella, sillä tämä on erittäin tärkeä asia meidän meille, joten ennen äänestystä haluaisimme saada tämän mustavalkoisella. Tarvitsetteko hieman aikaa tutustua siihen? really a crucial moment. Tämä on todellakin avainkohta äänestyksissä. We can have one minute. Yes, annetaan heille minuutti. To, uh, to see the text. No niin, teillä on minuutti aikaa tarkastella tekstiä. Okay, thank you. One minute is gone. No niin, minuutti on kulunut. Pyydän teitä istutumaan. Jatkamme äänestyksiä. Onko tässä muita ongelmia? Oh, just the discipline, please. Ei, kun kuria vaan vähän nyt. Pyydän teitä istutumaan. Okay, thank you. Thank you everybody. We have uh, an oral No niin, kiitoksia. Meillä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? No. Ei, kiitos. Selvä. Eli äänestämme nyt tarkistuksesta 75 suullisella tarkistuksella. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Suullinen tarkistus on hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 76. Puolesta. Vastaan. Meidän täytyy tarkistaa tämä. Tarkistus 76. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Pyydän teitä äänestämään nyt. Äänestys päättyy. Tuloksena on 18 puolesta ja 21 vastaan, eli tarkistus on hylätty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 81. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistetaanpa koneellisesti. Tarkistus 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin. On helpompaa, jos toistamme äänestyksen. Eli hylkäämme edellisen äänestyksen tuloksen ja toistamme äänestyksen koneellisesti. Tarkastus 81. Äänestys alkaa. Äänestäkää nyt. Äänestys päättyy. No niin. Eli tarkistus 81 on hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 82. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja siirrymme nyt lopuäänestykseen. Äänestämme tästä koneellisesti. Äänestys alkaa. Pyydän teitä äänestämään nyt. Äänestys päättyy. Meillä on 32 ääntä puolesta, kuusi vastaan. Kiitokset esittelijälle ja kiitokset teille kaikille ja kiitos näistä kompromisseista. Kiitos. So, the next vote is... Seuraavaksi siirrymme äänestämään lisätalousarvioesityksestä 1 kautta 2015 Euroopan strategisten investointien rahasto. Valmistelija on Lambert van Listelroy. Aloitamme tarkistuksesta yksi. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi Äh, se on vedetty pois. Näin pääsemme tarkistukseen kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä raukeaa. Tarkistus viisi seuraavana. Puolesta Siis kyse on tarkistuksesta viisi. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Eli tarkistetaan tarkistus 6. Äänestys alkaa. Voisitteko äänestää? Äänestys päättyy. Yhdeksäntoista puolesta ja 20 vastaan, joten hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 lisättynä suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Joten äänestäkäämme tarkistuksesta 14, johon liittyy suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt pääsemme loppuäänestykseen. Voisitteko äänestää sähköisesti? Koneäänestys alkaa. Voisitteko äänestää? Äänestys päättyy. 30 puolesta ja 5 ääntä vastaan. Mietintö on täten hyväksytty. Oikein paljon kiitoksia valmistelijalle erinomaisesta työstä. Seuraavaksi pääsemme äänestämään yhdestä ainokaisesta tarkistuksesta. Kyse on 13.11 asetuksen muuttamisesta, eli vuosi 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen muuttaminen. Vain yksi äänestys on tarpeen toimittaa, ja tämä toimitetaan koneäänestyksenä. Voisitteko äänestää? Äänestäkää nyt. Äänestys päättyy. 39 ääntä puolesta. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavaksi äänestämme esityksestä lisätalousarvioksi numero 2 kautta 2015. Ei ole mitään huomautettavaa, joten siirtykäämme suoraan tarkistuksiin. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen kolme. Puolesta, siis tarkistus kolme kyseessä vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli tarkistus kolme. Koneäänestys alkaa. Voisitteko äänestää? Äänestys päättyy. Kahdeksantoista puolesta 20 vastaan, joten tarkistus kolme hylätään. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen numero yksi. Kohta kohdalta äänestys, eli äänestämme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, pyytän anteeksi. Unohdin kääntää sivua. Eli meillä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei. Joten nyt äänestämme kompromissitarkistuksen yksi ykkösosasta ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Puolesta äänet. Vastaan tyhjää, niin minä olen ainoa, joka pidättäytyy äänestämästä hyväksytty. Sitten toinen osa, eli edelleenkin kompromissi ykkösessä ollaan menossa. Voisitko käyttää mikrofonia ensin, nimittäin kuule teitä. Saying and keep. Niin, niin keep on fraud, voisimme päästä ilman näitä sanoja ja näistä, näistä sanoista vielä erikseen. The first part is without the verbs and the second part is these. ilman näitä sanoja ja toinen sitten nämä sanat. Clear. Uh, these are two parts. Kyse on kahdesta eri osasta ja tästäpä syystä onkin tärkeää muistaa, että tässä käytetään samoja sanoja, vaikkakin eri kohdissa. Eli äänestämme nyt tästä toisesta osasta kompromissitarkistuksen yksi liittyen. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hylätty. Näin pääsemme tarkistuksen neljä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistuksena vii, tarkistus viisi kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta Mutta tarkoitus 5 olisi ollut osa kompromissia, eikä silloin se tarvetta äänestää siitä. Sorry, you're right. You're right, I have a wrong voting list. Uh, uh, you... Pitää paikkansa, minulla on väärä luettelo. Five. Six six and <laughs> seven. And eight. And eight. False. Because we've adopted compromise one. Because we had adopted the compromise one. Okay. Niin, tämä kompromissitarkistus ykkönenhän se muutettiin, näin pääsemme tarkistukseen yhdeksän. Withdraw. Withdraw. Aja, se on vedetty pois. Okei. Okay. Vai onko? Eli nyt ilmeisesti siirrytään kompromissitarkistukseen kaksi. No tämä onkin lyhyt lista. Eli kompromissitarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis kyseessä kompromissitarkistus kaksi. Näin pääsemme tarkistukseen 12. Tähän liittyen on pyydetty suullista tarkistusta. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei näytä vastustavan. Joten nyt äänestämme tarkistuksesta 12, johon liittyy suullinen tarkistus. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Näin pääsemme loppuäänestykseen ja äänestys toimitetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Voisitteko äänestää? Äänestys päättyy. Kiitoksia. 37 ääntä puolesta. Ei yhtään vasta-äänestä äänet, ääntä kiitoksia. Oh, good job. Hyvin hoidettu homma. I can only... Voin, että hyvät kollegat, voin sanoa teille kaikille kiitokset yhteistyöstä ja teidän omista panoksistanne. Tämä oli tällainen fast track menettely ja meidän onnistui hyvin nopealla tavalla hyväksyä tämä. Ja haluan vielä kerran kiittää kaikkia kollegoja. Uh, me too. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää esittelijöitä. Tämä oli vaikea tehtävä, joka piti lyhyessä ajassa hoitaa. Kiitokset erinomaisesta työstä ja kiitokset kaikille valiokunnan jäsenille. Nyt jatkamme keskustelemalla Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja talouden tehokkaasta ohjauksesta ja hallinnasta. Eli kyse on suuntaviivo, suuntaviivosta yhteisiin säännöksiin liittyen asetus 20, asetuksen 23 artiklan soveltaminen kyseessä. Esittelijänä Blanco Lopez, komission edustajakin on paikalla. Hän tulee myöskin osallistumaan tähän keskusteluun. Kollega Lopez, olkaa hyvä. Ja jos haluatte poistua salista, niin voisitteko tehdä sen hiljaa, jotta me voimme jatkaa työskentelyämme. Edustaja Lopes, olkaa hyvä. Entä? En efecto, este es el primer intercambio de Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli ensimmäinen keskustelu tästä mietinnöstä, joka liittyy säännöksiin, jotka, joilla, joita sovelletaan ehdollis, matkataloudellisiin ehtoihin. Ja tämähän liittyy siis yhteisiä säännöksiä koskevan asetukseen 23. Kuten parlamentin jäsenet viime vaalikaudelta muistavatkin, että makrotaloudellinen ehdollisuus on kenties kaikista ristiriitaisin kohta ajatellen rakenne- ja investointirahastojen yhteisiä säännöksiä. Minä olin EPP, e, e, herra Van Nistelrooy oli koordinaattorina EPPstä ja rouva Konstanssa Kreel SFTstä. Kun tätä mietintöä nyt luin, niin huomasin, että kansapuolueen ja sosiaalidemokraattien ehdotuksena oli, että artikla 23 tästä artiklasta tästä asetuksesta täysin poistetaan. Ja kun kävin läpi nämä esitetyt tarkistukset ajatel, ennen täysistunnon äänestystä, huomasin, että tämä artikla 23 täysi poistaminen tuli niin kuelta kuin vihreiltäkin. Näin ollen voimme tehdä sen johtopäätöksen, että tuossa keskustelussa liittyen artiklaan 23 saitaakseen lähestulkoon koko parlamentin jäsenistön enemmistön. Mutta tarkistuksesta ei kuitenkaan äänestetty. Esit, esittelijät tuntevat tämän prosessin paremmin kuin minä, sen prosessin, jolla ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin tämä ö, teksti ja jossa tämä artikla on edellä siis mukana. Näissä neuvotteluissa on osa sitä, kuuluu osa tarinaa, se kuuluu osa sellaista tarinaa, joka ei löydy mistään papereista. Eli siinä on komission ja neuvoston vastustus artiklan 23 poistamista vastaan. Kiitos. Kenties ne, jotka osallistuvat tähän neuvotteluun, saattavat muistaa sen, mitä tuolloin tapahtui. No, joka tapauksessa makrotaloudellinen ehdollisuus on jo mukana asetuksessa. Valitettavasti me emme voi muuttaa tätä tällä oma-aloitemietinnöllä. Me voimme vain yrittää toimia niin, että tätä ehdollisuutta sovelletaan mahdollisimman järkevällä ja tasapainoisella tavalla. Tässä kannattaa tarkentaa sitä, että Euroopan komission suuntaviivat tämän mietinnön osalta liittyvät artikla 23 ensimmäisessä osassa pelkästään rakennerahastojen uudelle ja investointirahaston uudelleen suuntamisen eikä toiseen osaan, eli varojen pidättä, maksujen pidättämiseen. Minulla on ollut mahdollisuus osa keskustella monien komission edustajien ja samoin varjoesittelijöiden, valiokunnan varjoesittelijöiden kanssa tärkeimmistä huolenaiheista. Keskustelin siis myös komission henkilöiden kanssa, jotka ovat vastuussa tästä asiakokonaisuudesta. Ja olen myös tavannut komission edustajan lisäksi alueiden komitean jäseniä. Täällä ei kuitenkaan ole alueiden komitean esittelijä tästä samasta asiasta, mutta hän tulee paikalle, kun ennakkoaikataulun mukaisesti toukokuussa käsittelemään tätä mietintöä, mutta todella kehottaisin, että lukisitte myös hänen asiakirjansa, koska mielestäni se on erittäin tärkeä tässä. Kaikki ovat huolissaan rahastojen uudelleenjärjestelyistä ja sen käytännön asioista, samoin kuin mahdollisista kuluista, jotka tähän liittyvät, ja siitä, millä tavalla tämä voi vaikuttaa keskushallinnon alla oleviin tasoihin, eli alue- ja paikallishallintoon. Samoin ollaan huolissaan myös käytännön kysymyksistä, kuten toimielinten välistä yhteistyöstä ja avoimuudesta. Ymmärrän, että makrotaloudellisissa ehdoilla täytyy vastata yhteen ainoaan tavoitteeseen, eli täytyy saada sellaista kohesiopolitiikkaa, joka on kestävämpää ja tehokkaampaa eikä se voi palvella minun mielestäni sitä varten, että suljetaan kaikista velkaantuneimmat alueet pois, koska ne taloudellisten suhdanteidensa takia eivät voi investoida ö, huonontamatta samalla omaa taloudellista tai sosiaalista tilannettansa. Me emme voi hyväksyä sitä, että ö, alueet ja sen kansalaiset voivat nähdä hankkeet, pysäytettyinä, koska on tehty virheitä keskushallinnon tasolla. Näin ollen täytyy saada hyvää institutionaalista koordinaatiota kaikilla hallinnon tasolla niin, että vältetään taas tällaista hallinnon keskittymistä ja vaarannetaan monitasoinen hallinto ja ne eri periaatteet, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan. Eritoten olen huolissani siitä, millä tuolla Euroopan parlamentin osallistuminen ja tämän valiokunnan osallistuminen nivoutuu tähän asiaan, koska parlamenttimme osallistuminen on tärkein takuu makrotaloudellisen, makrotaloudellisen ehdollisuuden soveltamisen oikeanlaatuisuudesta. Näin ollen mietinnössäni tulen tähän kiinnittämään suurta huomiota ja toivon, että saan teiltä tukea tähän nimenomaisen kysymyksen. En nyt mene enempää yksityiskohtiin, jotain ehdollista keskustelua millään tavalla. Minä työstän tässä vielä mietintöäni ja siihen mahtuu mahdollisilta varjoesittelijöiltä ja muita valiokunnan jäseniltä tulevat ajatukset. Kahden viikon kuluttua se lähetetään käännettäväksi ja näin me voimme sitten tämän valiokunnan kokouksessa toukokuussa käsitellä tätä ja äänestää siitä tarkistusten määräaikojen jättämisen jälkeen heinäkuussa. Toivottavasti tällä tavalla voidaan saada kaikkien näkemykset ja ehdotukset mukaan tähän eritoten niiltä, joiden kanssa minulla on ollut mahdollisuus keskustella tästä aiheesta. Joka tapauksessa olen avoin tapaamaan teitä, keskustelemaan kanssanne ja etsimään yhteistä nimittäjää, joka mahdollistaisi sen, että tämä esittelijä saisi, tämä mietintö saisi taaksensa mahdollisimman suuren enemmistön Euroopan parlamentissa. Ja mahdollisen konsensuksen lisäksi toivoisin, että mietinnön kautta voitaisiin saada ilmaistua niin, ja tämän päivän keskustelun kautta voitaisiin saada ilmaistua niitä näkemyksiä, joiden kautta sitten löydetään konsensus tämän mietinnön taakse. Kiitos. Lopez, uh, now I'll give... Paljon kiitoksia. Kollega Blanco Lopes, seuraavana edustaja Policek, esittelin ominaisuudessa, olkaa hyvä. Kiitos slovo <clears throat> ja eh, chci potvrdit. Eh, Kiitos. Minä haluaisin tukea sitä, mitä esittelijä totesi. Olen ollut yhteydessä esittelijään ja minusta tämä konteksti, jonka hän kuvasi liittyen artik- artiklaan 23 on totta. Minä haluaisin sanoa, että luonnollisesti Euroopan parlamentti pyrkii etsimään kompromisseja ja siksi me yritämme myös eh, sisällyttää tähän artiklaan näitä yleisiä määräyksiä, mutta Euroopan parlamentin liikkumavaraa on kuitenkin voimakkaasti rajoitettu. Yhdessä alueiden komitean kanssa me olemme sitä mieltä, että artikla 23 voi suhteettomassa määrin vaikuttaa alueellisiin ja paikallisiin elimiin. Kuudennessa kohesiokertomuksessa puhutaan korkean tason velkaantuneisuudesta ja siinä todetaan, että tällä myös on kielteistä vaikutusta eri hallituksen hallinnon tasoihin. Alueiden komitea on todennut, että suuntaviivat olisivat sellaisia, jotka vaativat, että alkuperäinen teksti kirjoitetaan uudestaan, mutta että Tämän kautta teksti ei tullut selkeämmäksi. Siksi minun mielestäni näitä suuntaviivoja katsotaan pitäisi määritellä paremmin ja pitäisi olla voimakkaampia periaatteita, jotka liittyvät ennustettavuuteen niin, että ei olisi mahdollista minkäänlaiseen äh, liikkum- liikkumavaraan niiden osalta. Euroopan parlamentin tulisi täyttää roolinsa, se rooli, jota siltä odotetaan ja jota sitä odottaa alueiden komitea, ja jota myös odottavat alueelliset ja paikalliset hallinnon tasot. Pitäisi olla hyvä tapa tulkita artiklaa 23. Minun täytyy myös sanoa, että olen yhtä mieltä siitä, että ensimmäinen osa artiklasta 23, joka liittyy tähän uudelleen ohjelmointiin, olisi hyvin vaikea hallinnon kannalta katsottuna. Se siis olisi sinänsä uusi taakka hallinnolle. Teksti ei selkeästi totea, onko kriteeri kaiken kattava vai onko se sellainen lista, joka ei ole täydellinen? Haluaisin myöskin mainita, että tietyt määräykset, jotka ovat ehdotuksessa, ovat sellaisia, että niissä oli mitään järkeä. Esimerkiksi Euroopan komissio toteaa, että pyynnöt, jotka liittyvät rahojen pyytävät uudelleen ohjelmointiin, voisivat käynnistyä vasta vuodesta 2015. Mutta Tämä on turhaa. Ei tässä ole mitään järkeä tässä määräyksessä. Haluaisin korostaa sitä, että Euroopan parlamentin tulisi olla suhteellisen hyvin mukana tässä prosessissa. Parlamentin tulisi harjoittaa demokraattista valvontaa. Artiklassa 23 ja 15 pitäisi olla yksityiskohtaisempaa määrä, määrittelyä, koska komission tulisi olla velvollinen ilmoittamaan Euroopan parlamentille eh, tilanteesta. Ja minusta tämä määräys pitäisi olla painokkaampi niin, että Euroopan parlamentti pystyisi täyttämään tehtävänsä. Tämä on uusi, voimakas väline, mutta meillä ei ole suuntaviivoja siihen, miten käyttää tätä välinettä, joten tästä syystä näiden suuntaviivat pitäisi saada säännettyä hienommiksi tai ne pitäisi määritellä paremmin. Haluaisin myös pyytää kollegoilta kuulla, miten komission tulisi menetellä esimerkiksi Kreikan tai Ranskan tapauksessa ajatellen makrotaloudellista ehdollisuutta. Tämä on sellainen kysymys, jota meidän kaikkien tulisi pohtia. Minkä, mikä olisi oikea menettely Euroopan komissiolle? Tähän liittyy myös kysymys siitä, voisiko tämä menettely olla sellainen, että siihen vaikuttaisi poliittinen ajattelu. Tässä minun kommenttini. Haluan kiittää esittelijä yhteistyöstä. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Tomasic, varjoesittelijän ominaisuudessa. Haluatteko lausua jotain? Dobro je ekonomsko upravljanje, važno je za djelotvornu... Kyllä, kiitoksia. Me tarvitsemme tehokasta ohjausta ja hallintaa positiivisten ai, tulosten aikaansaamiseksi kansallisella ja alueellisella tasolla. Meidän täytyy nyt vastata talous- ja rahoituskriisiin. Tarkoituksena on tehokkaammin käyttää varoja hyväksi Euroopan unionissa, kun varoja on vähemmän käytettävissä. Jos haluamme puuttua näihin taloudellisiin ongelmatilanteisiin kuin suuren velkataakkaan ja ali jäämään, se saattaa aiheuttaa ongelmia kasvun ja talouden näkökulmasta katsottuna. Jos katsotaan vuoden 2013 lukuja, niin kohesiopolitiikka ja taloudellinen hallinto linkittyvät lähemmin, läheisemmin toisiinsa. Nyt kaipaamme sellaisia ohjelmia, joissa huomioidaan kansalliset uudistusohjelmat ja maakohtaiset suositukset – Yhtä lailla pitäisi ehdottaa sellaisia välineitä, joilla varmistetaan, että rakenne- ja investointirahastoja käytetään hyväksi hyvien poliittisten toimien tukemiseksi. Jatkuvaa uudelleen kohdentamista tulisi kuitenkin välttää, jotta hallinnointia ei ö, haitata tai ei puututa negatiivisesti kumppanuussopimukseen. Kansalliset ohjelmat päivitetään vuosittain. Jäsenvaltioiden ongelmat ovat kuitenkin pidemmän aikavälin ongelmia, eivätkä ne muutu vuodesta toiseen, ja tästäpä syystä komission tulisi tarkkaavaisesti toimia silloin, kun se käyttää uudelleenohjausmahdollisuuksia. Meidän täytyy kuitenkin panostaa kestävyyteen eikä uudelleenohjelmointiin. Ja me tiedämme, että liiallisesta uudelleen ohjelmoinnista saattaa aiheuttaa ongelmia juuri alue- ja paikallistason toimijoille, vaikka he eivät ole vastuussa näistä epätasa, epätasapainotiloista, jotka liittyvät kansallisiin budjetteihin. Kiitoksia. Okay. Kollega Van Miltenburg, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti minä tässä edustan aiheeseen paneutunutta tämä varjoesitelijämme Olli Reeniä. Me tuemme selkeää ohjelmointityötä ja mitä tulee makrotaloudelliseen ehdollisuuteen, niin komission suositukset ovat askel oikeaan suuntaan, mutta tämä vaatii vielä täydentävää toimintaa mutta haluaisin muistuttaa parlamentin kannasta siitä, että miten tämä projekti etenee tästä eteenpäin ja miten näitä ohjelmia voidaan uudelleen kohdentaa ja millä tavalla maksuja voidaan keskeyttää. Tähän liittyen on tärkeää katsoa, miten käytännössä tämä tilanne kehittyy. Eli meidän täytyy todellakin kokemuksen kautta oppia, mitä me kaipaamme. Eli sitä kautta voimme saada selville, mitä tuloksia saadaan aikaiseksi, ja tästä pysystä olisikin tar- tärkeää seurata tilanteen kehittymistä jatkuvasti. Minä uskon, että me voimme komission kanssa käydä rakenteellista, hyvää keskustelua keskustelun aikana esittää omat kommenttimme. Siinäpä kaikki omalta osaltani. Kiitoksia. Thank you. Uh, Mrs. Anderson. Paljon kiitoksia, kollega Andersen. Haluatteko sanoa jotain? As you know, European... Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti oli voimakkaasti sitä vastaan, että otettiin käyttöön makrotaloudellinen ehdollisuus kohesiopolitiikkaan erinäisistä syistä – eikä niitä tarvitse täällä uudestaan ottaa esille. Oman poliittisen puolueeni Sinn Feinin puolelta me olemme maktollista johtajan vastaan lähtien liikkeelle siitä, mikä on niin talouden itsemääräämisoikeus, jossa taloudellista kun ollaan siis siirtämässä pois jäsenvaltiosta yhä enemmän komission suuntaan, joka, kun sitoudutaan säästöpolitiikkaan ja talou, tämä maksullinen Eh, edullisuusvaikutuksesta myöskin tätä kautta pyrittäisiin vahvistamaan. Eh, no, Esirin eh, vaikutusta, mutta voimme kuitenkin pyrkiä rajaamaan näitä rajoituksia vahvistamalla jäsenvaltioiden osa rahoitusta esiriin lähtee liikkeelle niiden vajeista ja ajatellen myöskin kasvu- ja vakauspaketti ja tätä kautta jäsenvaltiot voisivat myöskin lisätä huomattavasti julkisia investointeja, joita tarvitaan. Komissio on jo nyt sulkemassa pois eh, jäsenvaltioiden panoksen Junckerin suunnitelmaan ja pyrkien tätä kautta eh, siihen, että me tarvitsisimme sitä, että jäsenvaltiot tarvitsisivat tukea niin että voitaisiin saavuttaa suurempi määrä julkisia investointeja niin omilla alueilla. Minun vaalipiirissäni Irlannin pohjoisessa Sinn Fein on ollut säästöpolitiikkaa vasta, jota on tehty Lontoosta. Me olemme pyrkineet suojelemaan sitä, mikä on haavoittuvaa nimenomaan säästöiltä. Ja tällaista tapahtuu myöskin kuitenkin Dublinissa, eikä varmaankaan yllättävää, että tämä meidän kantamme Brysselissä, joten meidän täytyy pyrkiä rajoittamaan makrotaloudellisen resuuden vaikutuksia EUn tasolla – valiokuntamme mietinnöstä minusta huomioon se, että on syvä huolestunta siihen, mitä lykkääminen merkitsisi ennen kaikkea heikommille jäsenvaltioille ja alueille, jotka voimakkaasti ovat riippuvaisia tästä esiristä. Täytyisi pyrkiä saman aikaan uuden tyyppistä ohjelmointia myöskin näiden kumppanuussopimusten osalta, mutta kysymys on myöskin sitä, että on sosiaalistaloudellisia haasteet ovat suuria ja maksujen lykkääminen voi vain vakavoittaa tällaista tilannetta, ja minusta tämä valiokunta varmasti haluaa välttää tällaista kehitystä. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Kollega Rope, haluatteko sanoa jotain? Ette. Hyvä. Seuraavana sitten kollega Maletic. Olkaapa hyvä. Uh, I think that this is... Paljon kiitoksia. Tämä on mielestäni tärkeä ja monimutkikas aihealue. Meidän täytyy todellakin paneutua siihen. Toteaisin, että me emme voi käyttää yhtä ainokaista lähestymistapaa, sillä maakohtaiset tilanteet poikkeavat toisistaan. Joissakin jäsenvaltioissa on olemassa kansallisia ohjelmia ja taas muissa maissa alueellisia ohjelmia. Ja me tiedämme, että joistakin maista on tullut vain muutamia ohjelmia, toisista taas satoja, joten tilanteet poikkeavat suurissa määrin toisistaan. Sitten toinen huomio Niin meidän täytyy aina muistaa se, että alueellista tason kasvua ei saada aikaiseksi, jos maassa kärsitään rakenteellista ongelmista ja makrotaloudellisista epätasapainosta, joten tuskinpa aluetasolla silloin päästään kasvun tielle, jos tällaisia ongelmia kansallisella tasolla on olemassa, joten tähän pitäisi puuttua juuri kohesiopolitiikan kautta. Meidän täytyy luoda hy- suotuisat uh, yritys, y- suotuisa yly, yritysilmapiiri ja rahoitusmahdollisuudet sekä uh, politiikan konsolidointi, sillä me olemme havainneet, että kun säästölinjalla on oltu, niin monien ohjelmien toteuttaminen on ollut vaakalaudalla. Meidän täytyy etsiä hyviä ratkaisumalleja sellaisia, joiden avulla kohesiopolitiikan käyttö kautta talouden ohjaus- ja hallintaongelmia voidaan korjata. Mutta komission kannattaa pitää myöskin mielessä, että on aika lailla vaikea löytää yhtä ainokaista ratkaisumallia, koska tilanteet poikkeavat maasta toiseen. Joten jos haluamme saada tuloksia aikaiseksi tämän välineen avulla näillä suuntaviivoilla, niin niiden pitäisi olla yksinkertaisia, niiden pitäisi huomioida jäsenvaltioiden eroavaisuudet ja yhtä lailla tärkeää on, että näiden av- välineiden avulla voidaan reagoida nopeasti, jottei koko hank- kaikkien ohjelmien toteutus keskeydy sen takia, että tietyt asiat eivät vain toimi. Eli meidän tulisi ottaa nämä varat sitten muista lähteistä, eikä lähteä muuttamaan näitä temaattisia pääpainopistealueita. Tämä mielestäni kannattaisi huomioida. Tässä vaiheessa suuntaviivat eivät kuitenkaan vastaa tähän haasteeseen, joten meidän tulisi pohtia sitä, että miten näistä suuntaviivoista tulisi käytännössä toivi, toivimampia. Oikein paljon kiitoksia seuraavana edustaja Damato. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia kollegalle tästä mietinnöstä. Tämä on hyvin ristiriitainen aihe ja tämähän juotaa juurensa jo viime vaalikaudella. Kyseessä on makrotaloudellinen makrotalouden ehdollisuus. Minä en ollut edellisellä vaalikaudella täällä mukana, mutta tiedän, että parlamentti taisteli tätä artiklaa vastaan. Te varmasti tulette antamaan meille uusia vastauksia, mutta uskon, että koko tämä tarina artiklasta 23 edustaa tiettyä huolenaihetta kaikille poliittisille puolueille Euroopan parlamentissa. Euroopan komissio ei ole onnistunut vakuuttamaan kollegoitamme edellisen vaalikauden keskustelujen aikana ja muistan vielä viime vuotisia eh, entisen komission ja sen Haanin eh, julkilausumia makrotaloudellisista ehdoista. Ja jäsen, silloin kun jäsenvaltiot jatkuvasti kieltäytyvät seuraamasta komission taloudellisia suosituksia. Mutta tämä keskusteluhan oli lähes pelkästään teoreettinen. Tänä päivänä me voimme huomata, että Euroopan unionin alueet joita pidetään heikommassa asemassa olevina, ei, niillä ei ole enää mahdollisuutta käyttää yhtä kohesiopolitiikan pilareista, eli subsidiariteettiperiaatetta. Nämä, näitä alueita rangaistaan, vaikka ne eivät olekaan vastuussa kansallisesta budjettivajeesta. Näillä joskushan on tällaisia perustuslaillisia vaatimuksia budjetin tasapainosta. Joten me tarvitsemme tässä myös parempaa yhteistyötä alueiden komitean kanssa. Ajattelen tässä eritoten alueiden komitean lausuntoa vuodelta helmikuulta, jossa korostetaan komission tiedonannon, tammikuisen tiedonannon ristiriitaisuuksia mitä tulee talousarvion joustoihin, niin komissio vaatii joustoja investointien suhteen, mutta myös puoltaa makrotaloudellisia, makrotaloudellisia ehdoja, ehtoja sitä, että keskeytetään maksut niiden maiden osalta, jotka eivät noudata näitä ehtoja. Tämän mietinnön kautta me ainakin osoitamme omaa rohkeuttamme, jos emme voitakaan artikla 23 taistelua. Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan, joten nyt puheenvuoro siirtyy komission edustajalle. TG Regio vai DG Ekfin? Kumpi haluaa aloittaa? Päättäkää keskenään. DG Regio aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle, varjoesittelijöille ja muille, jotka käyttävät puheenvuoron. Haluaisin aloittaa sanomalla jotakin siitä, mistä tässä on kysymys. Miksi komissio julkaisee nämä suuntaviivat ja näiden suuntaviivojen hyväksyminen lähtee liikkeelle tiedonannosta, joka julkaistiin Euroopan virallisessa lehdessä, jossa komissio sitoutuu julkaisemaan suuntaviivat, jotta selkeytettäisiin erinäisiä kysymyksiä, jotka liittyivät niin sanottuun eh, artiklan 23 ensimmäiseen osaan kohtiin yhdestä kuuteen. Tätä halusin aluksi korostaa, siis suuntaviivossa käsitellään pelkästään kohdasta, kohdan artikla 23 kohtia yhdestä kuuteen. Ja tässä todettiin komission osalta, tässä tiedon osalta komission tulisi edelleenkin selvittää, mikä, mitä merkitsee tämä uudelleen tarkastelu ja myöskin mitä on kumppanuussopimukset ja ja myöskin on tämä tehokas toiminta, siis jolla pyritään tarttumaan tällaisen ohjelmatoiminnan uudelleen suuntaamiseen, jonka komissio käynnistää. Tämähän voi johtaa maksujen lykkäämiseen, esimerkiksi jäsenvaltio ei toimi tehokkaasti, ja kriteerit, joita komissio pitää relevantteina, jotka johtaisivat siihen, että ohjelma keskeytettäisiin, tai myöskin mikä on tuon keskeyttämisen suuruus. Tämä siis liittyy näiden suuntaviivojen kontekstiin, jotka hyväksyttiin viime vuoden heinäkuussa. Minusta näissä käsitellään myös eräitä muita kysymyksiä, jotka on otettu huomioon eri puheenvuoroissa. Tässä on pyritty katsomaan, että kumppanuudet ja ohjelmat, kumppanuussopimukset ja ohjelmat hyvä, kun ne hyväksytään, niiden täytyy käsitellä maakohtaisia suosituksia ja neuvoston suosituksia, mikä merkitsee sitä, että niiden täytyy olla jo viimeisimpien suositusten mukaisia, jotka koskevat yleistä talouspolitiikkaa. Tämä on tärkeä asia pitää mielessä. Tämä on tällainen elementti, joka vahvistaa sen, että toivottavasti ohjelmat eivät joudu korjauksen kohteeksi ainakaan lyhyellä tähtäyksellä, koska ne ovat jo tärkeimpien tavoitteiden mukaisia, mitä tulee nimenomaan talouspolitiikkaan. Tästä syystä muuten asetuksessa todetaan, että tällaisen 2015-2019 vielä tulisi olla tämä ohjelma mm, uudelleen suuntaaminen. Ja suuntaviivassa myöskin korostetaan sitä, että komissio pitää vakautta tärkeämpänä tekijänä tässä, kuten on mainittu monessa puheenvuorossa. Mitä tulee sitten tämän politiikan luonteeseen? Tämä on myöskin tärkeä kysymys, joka on pitää mielessä. Ja ohjelmoinnin osalta uudelleen ohjelmointia tapahtuu vain silloin, kun komissio on sitä mieltä, että on suurempi vaikutus, eli se tosiaan ohjelman toiminnan yleisutamiseen silloin, jos se merkitsee sitä, että ne ovat se merkitsee sitä, että se on vaikuttavampaa kuin mahdollinen alkuperäinen äh, hallinnollinen taakka. Tämä on myös asia, jota komissio tietysti haluaisi korostaa. Joka tapauksessa komissio pyrkii pitämään ohjelmien numeron mahdollisimman alhaisena. On sanottu, että on monia erilaisia eroja jäsenvaltioiden välillä, jotka Nytkin ovat juuri uudistaneet ohjelmia, jossakin maissa taas on sitten monia ohjelmia. Joka tapauksessa komissio haluaa korostaa sitä, että haluamme pitää tämän toiminnan mahdollisimman yksinkertaisena. Syy tähän vaihteluun jäsenvaltioiden kesken on myös perustelu sille, miksi näissä suuntaviivoissa ei voida käsitellä jokaista yksityiskohtaa. Joskus on sanottu, että näyttävät hyvin yleisiltä, ettei ole mahdollista ymmärtää täsmällisesti, miten komissio tekee päätöksiään, mutta on syytä katsoa, että lainsäätäjä päätti antaa tässä kysymyksessä toimivaltaa komissiolle ja toiseksi. Ajattelen valtaisaa vaihtelua jäsenvaltioiden kesken näissä suuntaviivoissa ei voida käsitellä kaikkia kysymyksiä. Tässä todellakaan yksi koko ei sovi kaikille. Mitä tulee sitten tähän itse uudelleen tarkasteluun ja tar- muutoksiin, haluaisin toistaa, että komissio, siis jos on maankohtaisia suosituksia, silloin komissio tulee, ja tähän liittyviä pyyntöjä, silloin komissio tulee sitä, pyynnöt sen jälkeen, kun nämä maankohtaiset suositukset on hyväksytty neuvostossa, mutta komission pyyntö tulee olemaan asianmukaisesti perusteltu. Siis siinä ilmaistaan, mikä on vähimmäisvaatimus niissä korjauksissa, joita jäsenvaltio tulee tehdä liittyen rahoitukseen. Ja komissio tulee myös mainitsemaan sen, mitään ohjelmia uudelleen vahvistetaan, koska tässä rajoitetaan tietysti sitä aluetta, jolla vahvistamista tapahtuu, mutta komissio tulee määrittämään ne alueet, joiden us, jotka tuolla vahvistamatta jäsenvaltiot kuitenkin saavat vapauden päättää sitä, mitkä ohjelmia toisaalta niitä pitäisi tehdä leikkauksia, jotta voidaan vahvistaa muita ohjelmia. Tämä on hyvin tärkeää, koska meidän mielestämme tämä vastaa niitä, eh, sitä, mikä on läheisyysperiaate tässä, joten komission ei tule ohjata kaikkia yksittäisiä kohtia alusta lähtien. Joka tapauksessa ne ohjelmat, joita komissio pitää kriittisesti tärkeinä, komissio esittää sen pyynnön, että näihin ei tulisi kohdistua leikkauksia jäsenvaltion taholta. Sotivuossa puhutaan myös siitä, mitä pidetään tehokkaana toimintavana, vaikuttavana toimintana, ja on myöskin katsottu, mitä, jäsenvaltio odottu, mitä komissio ottaa siltä, että jäsenvaltion tulisi sisällyttää ehdotukseensa ja tältä pohjalta, vastuullisen jäsenvaltion esityksen pohjalta komissio arvioi sitten sen, onko kaikki elementit, joita on pyydetty, otettu riittävässä määrin huomioon. Suuntaviivoissa myös käsitellään kysymystä olosuhteista, jotka voisivat johtaa siihen, että maksu keskeytetään. Ja jos se ei ole toimikas johon taas silloin voidaan keskeyttää maksut. Ja tässä tietysti on sitten jäsenvaltion ehdotus, mikä on tietysti pohjalla ja näissä on myös lista, joka sisältyy suuntaviivoihin ja komissio arvioi sen pohjalta sitten, onko tällaista tuloksen toimintaa vai ei. Ja jos sitä ei ole, silloin komissio saattaa keskeyttää keskeyttämistä. Toinen osa tätä artiklaa, tässä osassa komissio siis päättää sen keskeytetäänkö vai eikö maksuja. Ja lopuksi. Suuntaviivoissa käsitellään kriteerejä, jotka liittyvät siihen, miten ohjelma voidaan keskeyttää. Siis suuntaviivoissa hahmotellaan sitä, että mikä on periaate, jota voidaan pohtia keskeyttämisen täytyy olla suhteellinen ja tehokas. Merkitään, merkitsee siis sitä, että keskeyttäminen – tapahtuu vähimmäistöllä, vähimmäistasolla, jotta annetaan asianmukaisia kimmokeita jäsenvaltioilla, jotta se tarttuu siihen, mitä komissio on pyytänyt. Tässä kunnioitetaan tietysti myöskin jäsenvaltion äh, riippumattomuutta ja tietysti, että otetaan huomioon myöskin äh, osuus BKTstä ja suuntaviivoissa myöskin todetaan, että lieventävät tekijät, jotka liittyvät siihen, jotka olosuhteisiin, on hyvin tärkeää ottaa huomioon työttömyyden aste, köyhyyden aste ja se, onko jäsenvaltio taloudellisessa lamassa. Lopuksi haluaisin mainita, että syy siihen, miksi Euroopan parlamentti mainitsee nämä suuntaviivat, on se, että nämä eivät ole yksi elementti tässä tiedonannossa, jossa katsottiin, että komission tulisi ottaa kantaa näihin suuntaviivoihin, mutta eh, ei ole täysin selvää, että komissio tulisi täysin kunnioittamaan kohdan 15 määräyksiä, joten parlamentti täytyy pitää tiedotettuna tämän artiklan toimeenpanosta. Ilmoittaa välittömästi siinä tapauksessa, jos jokin laukaiseva tekijä, joka saattaa aiheuttaa keskeyttämisen, on käynnistetty. Joka tapauksessa tämä on siis täysin äh, avoin tilanne. Siinä mielessä voidaan käydä rakenteellista vuoropuhelua, eikä kerran parlamentti voi pyytää komissiota käymään rakenteellista vuoropuhelua näiden äh, artiklojen toimeenpanosta. Ja lopuksi haluaisin vielä kerran tarttua eräisiin kommentteihin, joita täällä on esitetty. Esimerkiksi niihin, jotka liittyvät sanolliseen taakkaan. Komissio on tietoinen siitä, että mikä tahansa ohjelman uudelleen suuntaaminen, vaikka se on vähimmäistasollakin, merkitsee lisä hallinnollista taakkaa sekä komissiolle että jäsenvaltioille, mutta juuri tästä syystä me mainitsimme sen, että ohjelman toiminnan uudelleen suuntaaminen käynnistyy vain sen tapauksessa, että on olemassa korkeampi vaikutus verrattuna vallitsevaan tilanteeseen. Tätä haluan korostaa vielä kerran. Ja sitten uskoakseni kaikki elementit onkin jo mainittu. Mitä tulee lykkäämiseen, vaikutuksiin eri hallinnon tasoilla. Keskeyttäminen ei tapahtu taloudellisen, taloudellisen ongelmien suuruusluokan vuoksi tai siksi, et, vaan siksi, että olisi äh, toimintaa, joka ei ole tuloksellista – keskeytykset eivät välttämättä niissä maissa, joissa on äh, suurimmat taloudelliset ongelmat, koska avainelementti on tämä toiminnallisen, äh, tuloksellisen toiminnan puuttuminen, ei vaan, ei, eikä siis suuruusluokka, joka ongelmilla on. Haluan painostaa vielä kerran sitä, että komissio voi, kuten äh, on täällä esitetty, toimimaan mm, nopeasti, ottaen huomioon talouden ohjausjaksot, joten näiden pyyntöjen tulisi olla ohitse ennen kuin hyväksytään uudet maakohtaiset suositukset neuvostossa. Tässä käsittääkseni olikin kaikki. Thank you. Thank you for these details. Paljon kiitoksia näistä seikkaperäisistä selvityksistä. Muita kommentteja DG Ekfin. Olkaapas hyvä. Ähm, Madam. Kiitoksia rouva puheenjohtaja ja kiitokset näistä eri puheenvuoroista. Kuten kollegani DG Regiosta jo tuossa totesikin, äh, suuntaviivoissa tiukasti viiva, viikataan ensimmäiseen äh, toimintamenetelmään uudelleen suuntaamisen osalta. Minä en haluaisi mennä tänä päivänä tähän toiseen äh, menettelyyn. No niin, sitten makrotaloudellinen ehdollisuus, muutama yleinen asia siitä. Kyseessä ei ole artikla 23, joka vahingoittaa alueita, vaan kestämättömät makrotalouspolitiikat haittaavat sitä. Alueellista kasvua ei voida saada aikaiseksi, kun makrotaloudelliset olosuhteet eivät ole tehokkaat. Haluaisin vielä artiklan 23 osalta sanoa, että se on hyvin huolellisesti laadittu. Siinä on otettu huomioon Euroopan parlamentin eh, neuvotteluprosessissa ilmaisemat eri huolenaiheet. Molemmat nämä menettelyn osa-alueet on otettu huomioon ja tähän makrotaloudelliseen ehdollisuuteen on otettu tiettyjä turvalausekkeita mukaan. Sitten lopuksi vielä yhteisrahoituksen kohtelu kasvu- ja vakaussopimuksen kontekstissa. Tästähän esitettiin yksi kysymys. Haluaisin muistuttaa teille, että komissio on sitoutunut täysin käyttämään joustoa, jonka kasvu- ja vakauspaketti sallii eh, julkisten investointejen laskemisessa, jos se tehdään vastuullisella tavalla. Tämän vuoksi komissio on antanut 13. tammikuuta tiedonannon jossa esitetään komission lähestymistapa tämän asian osalta eh, kasvun aikansaamiseksi eh, julkistaloudellisesti vastuunalaisella tavalla. Tästä tiedonannosta nyt keskustellaan relevanteissa neuvoston työryhmissä ja siitä tulee operationaalinen hyvin pian. Ja tietysti kaikki tärkeät tiedot ovat tiedonannosta saatavilla. Kiitos. I just... Oikein paljon kiitoksia. Toteaisin tähän vielä sen verran, että meille tämä on erittäin tärkeä sillä tämä on ikään kuin jatkumoa parlamentin edellisen kauden aikana tehdylle työlle. Ja me haluamme osoittaa, että parlamentilla on keskeinen rooli tässä täytäntöönpanoprosessissa. Ja että me todellakin tarkastelemme tätä järjestelmää ja haluamme varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot ovat samalla viivalla ja myöskin alueet silloin, kun kohesiopolitiikkaa käyttää tavoitteisiin pyritään. Kollega Franco Lopes, loppupuheenvuoron aika, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia teille kaikille puheenvuoroistanne ja ajatuksistanne. Tässä nyt oli kysymys siitä, että enää palattaisiin keskustelemaan artiklan 23 sisällöstä yhteisistä säännöksistä, vaan pitää miettiä sitä, millä tavalla voidaan antaa oman panoksemme tasapainoiselle, oikeudenmukaiselle, järkevälle täytäntöönpanolle, soveltamiselle. Ja Pitää myös miettiä sitä, mikä rooli eh, tällä valiokunnalla voi olla eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja mikä rooli meillä voi olla, kun yritetään soveltaa myös parlamentista käsiin tätä eh, makrotaloudellista ehdollisuutta. Nämä ovat tärkeitä asioita mietinnössä. Kiitän kaikista puheenvuorosta. Haluaisin kuitenkin vielä yhden eh, asian tuoda esille, jonka johtoinkin esille johdantopuheenvuorossa. viimeisin puheenvuoro minua hieman huolestutti seuraavasta syystä. Tietysti voidaan ehdollistaa aluekehitysrahaston äh, varojen käyttö paikallisella ja alueellisella tasolla, jos äh, kyseisen maan keskushallinto on huonosti hoitanut makrotaloudellisen äh, taloussuunnittelunsa. Meidän täytyy miettiä, mitkä Ehkä alueelliset tai paikalliset tahot saattavat kärsiä, kun keskusvallan tasolla ei makrotaloudellisia vaatimuksia ole täytetty. Ei tässä ole kysymys pelkästään alue- tai koko maan tason hyvästä hallinnosta on, aina saattaa olla, että joku kärsii, kun ylemmän tason toimija on huonosti makrotaloudelliset vaatimukset pannut täytäntöön. Eli täytyy miettiä sitä, millä tavalla voidaan välttää nimenomaan sitä, että rangaistaan tahoja, jotka eivät ole syyllisiä, jotka, jolla tilanne saatetaan vain sellaiseksi, että heikennetään jo olemassa olevaa mahdollisesti haastavaa taloudellista tilannetta. Näin ollen esitän Tulen esittämään tasapainoisen mietinnön, mietinnön jossa emme kyseenalaista artiklaa, joka on jo mukana tekstissä, joten tätä keskustelua ei enää tarvitse käydä tästä aiheesta, vaan ideana on etsiä sellaisia mekanismeja, joilla Euroopan parlamentille tulee tällainen takaajan rooli makrotaloudellisen ehdollisuuden periaatteen täytäntöönpanossa. Ja tämän täytäntöönpanon täytyy olla toistan vielä oikeudenmukaista ja tasapainoista. Eri varjoesittelijöiden puheenvuoroista ja komission edustajien puheenvuoroista huomaa kyllä, että niissä on halua päästä yhteisymmärryksen tärkeästä aiheesta. Ja minä tulen pitämään kiinni tästä yhteisymmärryshengestä jotta voimme mietinnön loppuäänestyksessä saada mietinnön taakse konsensuksen. Ja tulevina päivinä, samoin kuin ennen kuin tämä virallisesti lähetetään varjoesittelijöille, niin tulen teille ensimmäisen version tästä toimittamaan niin, että voitte sitten työstää sitä ja kenties omia pohdintojanne tuoda siihen mukaan. Kiitoksia. Thank you. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tästä hedelmällisestä keskustelusta. Tähän päättyy aamupäivän istuntomme. Oikein paljon kiitoksia kaikille. Me jatkamme nyt koordinaattoreiden kokouksella. Ja toivoisinkin, että koordinaattorit jäävät saliin koordinaattoreiden kokoukseen suljetuin ovin. Muut kollegat tapaavat sitten iltapäivällä kello 15.